Tervetuloa kaikille. Nyt meillä on teemana jätteiden siirtojen valvonta ja tarkastaminen. Meillä on vieraita tänään kutsuttuna. Tulee erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Kuullaan alustuksia ja haluaisin nyt kovin sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi herra Markuksen komissiosta. Sitten sitten Imperverkosta puheenjohtaja Rova Tsutsika ja Jackie McLeod. Euroopan ympäristökeskuksen johtaja. Eli korkea-arvoinen puhujakoroke täällä on, enkä halua ottaa heiltä aikaa pois, vaan heti komission edustaja saa puheenvuoron. Kuulemme alustuksen ja sitten käy tietysti keskustelua myös paikalla olevien kollegoiden kanssa. sosialistinen ryhmä, tervetuloa kovasti. Voitaisiin pitää saman tien ryhmäkokous. Tähän mennessä vasta demareita täällä paikalla. No joka tapauksessa komission edustaja voi aloittaa. Thank you. So my name is Julio García Burgues. Nimeni on Julio äh, Borges ympäristöpääosastosta. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää teitä, että olette kutsuneet komission esittelemään tänään kertomuksemme siitä, miten täytäntöön pannaan jätekuljetusdirektiiviä. Ensinnä haluaisin selittää metodologiaa, jota olemme seuranneet toiseksi selventää mikä tämän kertomuksen tarkoitus on ja korostan päähavaintoja, joten ensin metodologiasta. Tämä on kolmas komission kertomus siitä, miten asetusta jätteenkulutusta on toteutettu. Tämä on laadittu 51 artiklan mukaisesti asetuksessa ja se kattaa vuodet 2007, 2008 ja 2009 vielä. Kertomuks perustuu kahteen eri raporttiin, jonka jäsenvaltioiden täytyy vuosittain antaa. Ensimmäinen on vain kopio raportista Baselin yleissopimuksen sihteeristölle, jossa on määrällisiä tietoja rajat ylittävistä liikkeestä vaarallisen jätteen kohdalla. Toinen raportti antaa lisätietoa, jota komissiolle on annettu kysymyskaavakkeen muodossa. Jäsenvaltioiden ilmoitukset tehdään sähköisesti Eurostatille. Sitten Eurostat kerää erilaisia taulukkoja, joita löydätte työasiakirjasta, joka julkaistiin yhdessä kertomuksen kanssa. Ja DG-ympäristö laati sitten päätekstin, pääkertomustekstin. Meidän mielestämme laaja tilastotellinen kuva, jonka kertomus esittelee, on luotettava. Kuitenkin olemme tietoisia siitä, että joitakin puutteita, epäjohdonmukaisuuksia löytyy ja tämä johtuu kahdesta pääseikasta. Ensimmäinen näistä on se, että raportit ovat tulleet myöhään joistakin jäsenvaltioista. En nyt kuitenkaan nimeä näitä maita, jotka olivat myöhässä ilmoituksessa kanssa. Ne on identifioitu kyllä kertomuksessa itsessään, mutta selvää tietysti on, että jos jäsenvaltiot eivät raportoi, silloin komissio ei pysty myöskään esittämään täydellistä kuvaa tilanteesta. Kuitenkin joissakin tapauksissa Eurostat on pystynyt laattimaan arvioita, <clears throat> anteeksi, jotta näitä puutteita voidaan täyttää. Toiseksi on joitakin epäjohdonmukaisuuksia datassa, tiedossa, joita jäsenvaltiolta on tullut esimerkiksi loogisesti koko, kokonaisluvut jäteviennissä ja tuonnissa jäsenvaltioiden kesken, niiden pitäisi olla samalla tasolla, mutta itse asiassa nämä eivät sovikaan yhteen nämä luvut. Vientikuljetukset EU tai jäsenvaltioiden ulkopuolelle ovat korkeammalla tasolla kuin tuonti määrät. Sitten tämän toimialan lisäksi komissio on ilmoittanut tietoja jätteen käsittelystä, rajat ylittävistä liikkeistä vaarallisen jätteen kohdalla Euroopan unionissa. Kuitenkaan se ei käsitellä muun kuin vaarallisen jätteen kuljetuksia, josta, josta ei tarvitse ilmoittaa etukäteen. Ei ole mitään velvoitetta EU-lainsäädännössä itse asiassa raportoida tällaisista jätteen liikkeestä, mutta me kyllä ymmärrämme, että on tärkeää eh, olla käsissä välineitä, joilla voidaan valvoa, arvioida kaikkia jätteen kuljetuksia mukaan lukien muun kuin vaarallisen jätteen kuljetukset. Ja tässä mielessä olemme tyytyväisiä hiljattaiseen Euroopan ympäristöviraston äh, raporttiin jätteen liikkeestä kautta EUn. Tämä raportti on todellakin hyödyllinen siinä annetaan kattava analyysi muusta kuin vaarallisesta jätteestä ja sen liikkeestä aivan erityisesti tulee tietoa metallin, paperin, mm, muovipaperin jätekulutuksista kolmansiin maihin. Mitä tulee sitten löydöksiin itse kertomuksessa? Tähän liittyy nyt neljä seikkaa, joita korostaisin. Ensinnä varasen jätteen jätteen syntyminen on lisääntynyt vuosien 2000-2008 välillä vaarallisen jätteen lisääntyminen nousi 46 prosentilla 2009. Pieni vähentyminen tapahtui, mutta tämä todennäköisesti johtui taloudellisesta tilanteesta, kriisistä ja sanoisinkin, että Kreikassa vaarallisen jätteen syntyminen on selkeästi osoittanut sen, että on tärkeää tiivistää ponnisteluja jätteen ennaltaehkäisyn kohdalla. Sitten käsittelystä alkuperämaa tässä tärkeässä samassa 2009 yli 90 prosenttia kaikesta vaarallisesta jätteestä käsiteltiin kyseisessä maassa, missä jäte syntyikin. Silti on maita kuten Luxemburg, Slovenia, Irlanti, Alankomaat, Belgia ja Tanska, joissa vienti prosentti on korkeampi kuin 40 prosenttia, siis korkea, paljon vientiä. Kuitenkin on kiintoisaa nähdä, että jotkut näistä maista, esimerkiksi Alankomaat ja Belgia, tuovat myös huomattavia määriä vaarallista jätettä. Kolmas havainto tai löydös kaikkein vaarallisimmasta jätteestä. Tämä yleensä käsitellään alkuperämaassa rajat ylittävät liikkeet EUn sisällä ovat kuitenkin nousussa ne ovat oikeastaan kaksinkertaistuneet kaudella 2000, 2001 eteenpäin. Tämä ei välttämättä ole huono asia ympäristön kannalta katsottuna. Ilmeinen epäjohdonmukaisuus kyllä on tämän läheisyysperiaatteeseen kanssa, mutta itse asiassa joissakin maissa on hyviä keinoja käsitellä jätettä, varasta jätettä ja tätä, näitä tekniikkaa taas teknologia saattaa puuttua muista maista varsin usein. Lähin käsittelypaikka saattaa sieltä jossakin naapurimaassa. Sitten neljäs löydös, ja mielestäni tämä on vieläkin kiintoisampi kertomus tutkimuksesta käy esille, että EU on oikeastaan saavuttanut omavaraisuuden vaarallisen jätteen käsittelyssä. Me emme siis, meidän ei siis tarvitse turvautua EUn ulkopuolisten maiden jätehuoltovalmiuksiin. Itse asiassa yli 90 prosenttia kaikista rajatyyttelistä vaarallisen jätteen liikkeestä tapahtuu jäsenvaltioissa, joten vain pieni määrä kuljetetaan EUn ulkopuolelle. Euroopan unionista itse asiassa on tullut netto tuoja vaarallisen jätteen kohdalla vuodesta 2001 tuonti on ollut 50 kertaa korkeammalla tasolla kuin vienti. Ja onkin mielenkiintoista nähdä, että kauppavirrat vaarallisen ja muun kuin vaarallisen jätteen kohdalla kulkevat vastakkaisiin suuntiin. EU nettoviejänä, muissa, muussa kuin vaarallisen jätteen kohdalla ja taas netto tuoja vaarallisen jätteen kohdalla. Sitten tähän laittomiin jätekuljetuksiin tällä alueella on melkoinen kysymysmerkki. Meidän lainsäädäntömme estää tietynlaiset jätekuljetukset, vaarallisen jätteen kuljetukset kehittyneisiin, a, ke, ke, kehitysmaihin ja jätteen tuhoamisen EUn ulkopuolella ja alueiden ulkopuolella. Tämä on kiellettyä laissa. Ja vaikka tarkastelisimme virallisia lukuja, niin on aika helppo tulla siihen loppupäätökseen, että laittomat kuljetukset eivät ole mitenkään huomattavia ja merkittäviä. Itse asiassa vain noin 400 tapausta laittomista jätekuljetuksista tuli ilmi vuonna 2009. Tiedämme kuitenkin, että tämä on vain jäävuoren huippu ja tarkistukset, joita Impel on tehnyt, osoittaa, että monia laittomia jätekuljetuksia kyllä tapahtuu EU:ssa. Tässä mielessä tällä hetkellä pyrimme löytämään keinoja, joilla vahvistetaan jätekuljetusten tarkistuksia EU:ssa. Tämä mainitaan meidän kertomuksessamme vaihtoehdot, joita on käytössä, niitä on arvioitu ja me odotamme voivamme jättää lainsäädäntöehdotuksen ensi vuoden aikana, jolla voidaan sitten vahvistaa tarkistusvaatimuksia jätekuljetusasetuksessa. Lisäksi olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin käsitelläksemme vaarallisen jätteen virtoja laittoman kulutuksen yhteydessä. Sitten elektroninen jäte, ja elinkaarensa lopussa olevat ajoneuvot erilaisista jätteistä, niin kuin varmasti täällä tiedätte. Uusi E-direktiivi on kääntänyt todistekää vaakan Se on nyt viejällä, joten viejä, jätteen viejä, joka käyttää erilaisia laitteita, hänen pitää välittää todistus siitä, että laitteet eivät ole elektronista jätettä ja mitä tulee elinkaarensa tai romuajoneuvoihin, eh, niin ohjeet, jätteen kuljetukset ajoneuvojen kohdalla, että näitä suuntaviivoja on kehitetty yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja nämä suuntaviivat ovat jo käytössä nyt. Ne ovat voimassa ja toim- toimineet jo 2011 syyskuusta eteenpäin. Siinä kaikki kiitoksia teidän huomiostanne. Toivon, että kertomuksessa kerrotut eh, tiedot ovat hyödyllisiä kun käsittelemme jätevientiä. Ja olisin kovasti tyytyväinen, jos teillä, saat, jos teillä on kysymyksiä vasta mielelläni, ja haluan myös kuulla mahdollisia ehdotuksia teiltä, jotta vielä voitaisiin parantaa raportointimekanismiamme. Kiitoksia. Kiitos alustuksestanne ja Jackie McClade hän on ympäristökeskuksen johtaja. Hänkin haluaa esitellä raportin. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tullessanne te löysitte varmaankin kopion tästä raportista, joka liittyy jätteiden liikkumiseen Euroopan ulko- ja sisärajojen yli. Tämä heijastelee sitä, mitä komissio itsekin sanoi. Tämä vaatii pidemmän aikavälin analyysiä, jotta me näkisimme, mikä kehityskulku on. Jätteen liike kasvaa selkeästi sekä Euroopan unionin sisällä että ulkopuolella. Täällä on hyvin mielenkiintoisia lukuja, jos tätä 10 11 vuoden 1999 jälkeen elettyä vuotta näemme, että äm, teräksen, raudan ja kuparin, jopa nikkelin. Vienti on kaksinkertaistunut, jätemetalli on moninkertaistunut ähm, muovin jätteen vienti viisinkertaistunut. Tämä on mielenkiintoista, kun me tarkastelemme tehokkuusasioita. Äh, näemme tämän myöskin vaarallisten jätteiden kohdalla. Niiden vienti on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tämä tapahtuu jäsenmaiden välillä suurelta osalta. Miksi sitten vienti kasvaa ja minne se suuntautuu? Yksi syy, yksi asia jätteiden liikkeeseen rajan yli liittyy siihen, että on mahdollisuus käyttää sellaisia uudelleen käsittely- tai kierrätysmahdollisuuksia, joita tietyssä maassa ei ole. Tämä on hyvä asia. Jos jätteet päätyvät oikeaan paikkaan, tämä jätteiden käsittely voi olla edullisempaa tai ympäristölle aiheutuva vaikutus pienempi. Tämä voi olla tehokkaampaa ja se on erittäin hyvä asia. Voimme paremmin käyttää resursseja. Mielestäni tämä on resurssitehokkuuden esimerkki taloudessa, mutta tietenkin riskejä on olemassa, kuljetusriskejä on olemassa, ympäristöllisiä vaikutuksia on olemassa ja tämän lisäksi myöskin ähm, Kohde maa on tärkeä. Meidän tulee kysyä itseltämme tämän raportin vuoksi ja tähän työhön liittyen, voiko vastaanottaja ottaa vapaaehtoisesti jättää vastaan ja käsitellä sitä turvallisesti. Luonnollisesti yksi huolenaihe on erityisesti se, kun tuotteita päätyy sellaiseen maahan, jossa selkeästi ei ole mitään jätteen käsittelystruktuuria olemassa. Palaan tähän. Miksi sitten eh, tämän raportin eh, käsittelemällä ajalla jätteiden vienti on kasvanut sisämarkkinoiden eh, aukeaminen 90-luvulla nosti kaikkien asioiden liiketarajojen yli myöskin jätteen. Ja tietenkin energiapolitiikka on vaikuttanut tähän puun ja muiden tuotteiden kohdalla. Eli on hyviä syitä sille, miksi jätteen liike itse asiassa nousee. Mutta samaan aikaan meillä on harmonisoituja tiukkoja sy- sääntöjä liittyen jätteiden käsittelyyn, ja nämä ovat vaatineet uudenlaisia menettelytapoja jätteen käsittelyssä. Olemme äm, vieneet kaatopaikalta suuren osan jätekuormasta poisto välillä. Menettelyä tulee tässä kontekstissa arvioida uudelleen, kun maassa ei ole tarvittavaa infrastruktuuria jäteen käsittelylle, mikä olisi sitten paras lyhyen aikavälin toimintatapa. Tietenkin myöskin talouden nousu tietyissä maissa on vaikuttanut tähän ja kysyntä Aasia on ja muovijätteen kohde usein, ja tämä on jotakin, mitä me voimme seurata. Ja kun jätteitä kierrätetään, niin sanan energiaa, monia jätteitähän poltetaan. Yhteisiä tekijöitä taustalla näemme, että äm, rajat ylittävä, äm, ylittävässä liikkeessä on eroja jätelajin mukaisesti vaaralliset jätteet pysyvät suurimmalta osalta Euroopan unionin sisällä, menevät lähinnä naapurimaihin, kuten todettua. Mutta tässä on epätasapainoisia tilanteita liittyen siihen, mikä kansallinen vaarallisten jätteiden käsittelykapasiteetti on, ja tämän vuoksi jätteitä pääasiassa viedään rajojen yli myöskin käsittelykustannuksissa ja sijainnissa on eroja välillä. Käsittelylaitos saattaa olla rajan toisella puolella lähempänä kuin oman maan sisällä, eli on paljon syitä siihen, miksi rajat li- rajan yli liikutaan. Mutta kun tarkastelemme ei-vaarallisia jätteitä, suurin osa näistä suuntautuu Euroopan unionin ulkopuolelle, Aasiaan viedään paljon muovijätettä ja niin edespäin. Tämä on osoitu siitä, minkälainen paine on olemassa. Raaka-aineiden nousu luo paineita, joiden vuoksi todennäköisesti tämä tendenssi tulee jatkumaan. Kierrätys sen suhteen ei ole merkkejä siitä, että muutosta todennäköisesti tapahtuisi. Kierrätyspäämäärä on tietyllä tavalla johtanut siihen, että kun luodaan tuote, luodaan markkinat ja toiminta jatkuu. Kierrätys tarkoittaa sitä, että me tulemme näkemään tulevaisuudessa vielä enemmänkin jätteen kuljetusta. Kun tarkastelette vaarattomia jätteitä, niiden liikunta, liikkuminen on erittäin valtava ja myöskin romutukseen suuntautuva teräs ja rauta oli jotakin 18 ähm, miljardin ähm, tasolla vuonna 2011. Tämä on jotakin hyvin merkityksellistä. Jos me tarkastelemme jätekauppaa, meidän tulee ottaa huomioon myöskin ympäristöriskit, joita aiheutuu. Haluaisin tässä keskustella elektroniikkajätteestä. Usein sitä pidetään vaarallisena jätteenä ja sen vuoksi äh, Euroopan unionin on laitonta viedä sitä ei-OECD-maahan, huolimatta niistä tietopuutteista, joita on jätteen kaupan suhteen meillä on merkkejä siitä, että Länsi-Afrikkaan ja Aasiaan viedään paljon elektroniikkajätettä, mutta sitä viedään käytetyn tavaran nimikkeen alla. Jos jotakin viedään niin kutsutusti käytettynä tavaran niin, että sitä voitaisiin uudelleen käyttää Afrikassa tai Aasiassa, sehän muuttuu lopulta jätteeksi. Tässä kohdemaassakin sen elinkaari on rajattu, eli ongelma ei ratkaista, se vain vältetään. Me olemme pyrkineet tuomaan esiin tässä Planet Rethink-nimisessä filmissä ähm, tätä asiaa. Ja tämä on erittäin hirvittävä ähm, ongelma, 14 000 äh, tonnia äh, elektroniikkajätettä Intian kaupunkien kadulle, jossa ihmiset vain ilman mitään suojia tai käsintä käsittelevät näitä asioita. Tämä on hyvin ongelmasta. Elektroniikkajäte on arvokasta, sen käsittely on kallista ja meidän tulisi pohtia sitä, kuinka me voisimme luoda kannustimia, äh, jotta voisimme vaikuttaa mataliin palkkoihin ja tähän epäviralliseen sektoriin, joka kehittyy äh, nousevissa talouksissa. Ja pyrimmekö me jarruttamaan näitä mm, jätteen vientejä vai ähm, ratkaisemaan ongelman, joka on vaikea missä tahansa. Ja kuinka elektroniikkajätettä jätettä Ähm, Euroopan unionissa kerätään sitä kerätään, mutta sitä ei kierrätä riittävästi, joten sen täytyy päätyä jonnekin. Jos me tarkastelemme jätteen laitonta kuljetusta, ne myöskin äm, aiheuttavat markkinavääristymän lailliselle kierrättämiselle. Tämä laiton toiminta on siis hyvin suuri ongelma ja meidän tulisi tarkastella sitä. Me olemme pohtimassa sitä, kuinka voisimme tehostaa ja harmonisoida valvontatoimia. On erittäin tärkeää taistella tätä toimintaa vastaan, mutta me tarvitsemme myöskin Euroopan unionin tasoisen laajuisen analyysin se, syistä, ilmiöistä ja jätteen laittomasta käsittelystä, että voisimme todellakin vastata laittoman viennin aiheuttamiin haasteisiin ja ongelmiin. Lopulta haluaisin puhua myöskin tiedosta. Uskoisin, että on olemassa paljon tarvetta tiedolle liittyen siihen, kuinka jätteitä viedään rajojen yli. Tietoa voidaan saada melko edullisesti ja se, mikä on rohkaisevaa, on se, että näette tässä raportissa edessänne, että jäsenmaat antavat vain yhteen kerättyä ähm, tietoa Baselin sopimuksen mukaisesti äh, raportoivat äh, jätteiden viennistä äh, ryhmitellysti, mutta monissa maissa on itse asiassa paljon tarkempaa tietoa, joka perustuu eurooppalaiseen jätekoodistoon, ja he voivat antaa tietoa ilman valtavia ponnituksia. Yksi asia, jota me todellakin haluaisimme tukea, on Euroopan laajuisen tiedon julkaiseminen, joka perustuisi näihin jätekoodeihin. Ja tämä voisi todellakin auttaa meitä tarkastelemaan vaarallisen jätteen vientiä ja jätteen rajat ylittäviä liikkeitä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Me uskomme, että me tarvitsemme erittäin kehittynyttä teknologiaa vaarallisen jätteen keräämisessä ja kuljettamisessa ja uudelleenkäsittelyssä tämän vuoksi, koska sitä ei ole kaikkialla saatavissa, mm, jätettä kuljetetaan. Ja se tosiasia, että meillä ei ole näitä tietoja liittyen jätteen uudelleenkäyttöön omassa taloudessamme, on johtanut ongelmiin eräissä talouksissa. Uudelleenkäyttöä on vain 4 prosenttia. Tämä ei johdu siitä, että yritykset eivät halua yrittää, vaan se johtuu siitä, että heillä ei ole mahdollisuuksia uudelleen käsitellä. Eli tähän liittyy myöskin teknologisia ongelmia, mutta tosiasia on, että jos me paremmin toimeenpanemme jätedirektiiviä, me tulemme parantamaan kierrätettävän materiaalin uudelleen käyttöä ja meidän täytyy pohtia sekä Euroopan unionin ulkopuolista tilannetta että meidän omia raaka-ainetarpeitamme. Tämä tilanne on hyvin monimutkainen ja meidän tulisi pohtia sitä syvällisesti ja pohtia siitä, kuinka politiikkojen integrointi voisi auttaa tässä asiassa. Kyllä uusia yritysmalleja, uutta teknologiaa, ähm, vaarallisten jätteiden käsittelyä tulee kehittää, mutta niiden täytyy olla tämän hyvin monimutkaisen äh, vaikutuskentän sisällä liittyen jätteen käsittelyyn ja toisaalta raaka-ainetarpeisiin ja kierrätykseen. Hyvin paljon kiitoksia tästä ajasta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten puheenvuoro. Rova Tuchinskalle. Hän on Imperverkon puheenjohtaja. Teidän alustuksen, olkaa hyvä. Kiitos. Myös kiitos kutsusta. Olen kovin iloinen, kun voin kertoa tuloksista ja löydöksistä Impelin työssä. Eurooppa, se on eurooppalainen verkosto EUn, lainsä, EUn ympäristölainsäädännön toimeenpanolle. Olemme ympäristöviranomaisten verkosto, 46 jäsentä tällä hetkellä 33 maasta – Empelissä ei ole jäsenvaltioita, vaan ympäristöviranomaisia, jotka tekevät yhteistyötä toisella pohjalla, koska mielestämme sitä saadaan lisäarvoa ja etuja ajatellen niitä tehtäviä, joita meillä asiasta vastaavina ympäristöviranomaisina on. Olemme toimineet 92 vuodesta lähtien, 20 vuotta synttärit tänä vuonna – nyt esitellistä olevat asiat nykyään ovat todella suuri osa myös meidän työohjelmamme olleet viime neljän vuoden ajan. Ja ovat sitten varmasti seuraavan kolmen vuoden ohjelmassa prioriteetteina. Se kestää vuoteen 2015 asti. Sofia Tuchinska on nimeni, tulen Ruotsista. Kaksi henkilöä on täällä mukanani. Magde Goskon toinen. Se on Impelin kuljetuksesta vastaavan ohjauskomitean jäsen ja myöskin sitten ohjelmanjohtaja lippulaivahankkeella, jossa pyritään toimeenpanemaan säännöksiä ja sitä, miten oikeasti tehdään tarkistuksia, että onko kuljetus tehty voimassa olevien säännöksien mukainen, joista olemme sopineet. Ehkäpä nyt ei avainkysymys keskusteltavaksi, että pitääkö kuljettaa yhteen tai toiseen suuntaan enemmän tai vähemmän, mutta tärkeää on olla siellä paikalla ja tar- tarkkailla, että kuljetukset tehdään oikein. Sitten projektijohtajat kertovat hyvin konkreettisista asioista, mitä työtä vireillä on. Mutta vielä vähän yleisempiä tuloksia, että missä työ sujuu tällä hetkellä. Jätteenkuljetukset. Rajat ylittävät jätekuljetukset. Meillä on ollut laajakirjahankkeita vuodesta 2000 lähtien asiassa. Mikä on sisältö ja mikä on toimintatapa? kokoonnumme yhteen, sovimme tarkistuksista, aikatauluista ja sitten keräämme tiedot. 2012 ihan konkreettisempin. Yli 8000 tarkastusta tehtiin yhteistyömme puitteissa tässä toimeenpanon toimintaohjelmassa. Kuljetuksia oli sekä EU-sisällä, kuten myös kuljetuksia, jotka menivät rajojen ulkopuolelle. No, mitä tästä voidaan päätellä? Tiedämme tarkistuksistamme, että rik- sääntöjen rikkomukset, joita tapahtuu, ovat samalla tasolla kuin aiemmalla kaudella, siis viime vuonna meillä on, jos rikkomusaste on noin 20 prosenttia, jos se näin voidaan ilmaista. Eli 20 prosenttia tarkistuksista ovat sellaisia, joissa voidaan yksilöidä jonkun tyyppinen rikkomus. Rikotaan kuljetussääntöjä, joita meillä olemassa on. Nämä voidaan jakaa kahteen ryhmään, sellaiset, jotka liittyvät enemmän EUn sisäisiin asioihin, se kuljetusasiakirjoja puuttuu tai niissä ei ole oikeita tietoja, vaadittavia tietoja. Sitten kuljetukset EUn ulkopuolelle. Päähuolen aihe on, on jätteiden vieminen sellaisiin muihin kuin OECD-maihin, joiden vieminen on kielletty. Ja sehän täällä jo mainittiinkin, siinä on kyse elektronisesta elektroniikkajätteestä, romuautoista. Joskus se on merkitty uudelleenkäytetyksi tuotteeksi, mutta joka tapauksessa nämä ovat pääkategoriat näissä kuljetustyypeissä. 41 pysäytettiin kuljetuksista, joten kuljetus ei jatkunut. Oli monia tapauksessa lähetettiin takaisin lähtömaahan. Mutta yksityiskohtaisesti voit, voitte pyytää myöhemmin, mutta siis mitä johtopäätöksiä teemme näistä toimista? Ja mitä me nyt työssämme sitten etsimme erityisesti? Ensinnäkin uskomme, että pelkästään jo se, että teemme yhteistyötä – silloin rohkaisemme sitä, että tarkistuksia tehdään. Siitä saadaan lisäarvoa. Tietysti paljon enemmän tarkistuksia tapahtuu kuin mitä viranomaiset tekevät, mutta hanke sinänsä jo laukaisee systemaattista ja yhteistä lähestymistapaa. Eli tämä on edelleenkin prioriteetti meille. Mikä on ollut avain piirretyössämme? johon ei ole vielä puututtu tässä keskustelussa, on tarve tehdä yhteistyötä muiden asiasta vastaavien viranomaisten kanssa, kuten syyttäjä, poliisi, satamaviranomaiset. Ilman hyvänlaista yhteistyötä tarkistusketju, toimeenpanoketju rikkoutuu, jos emme sitä pysty tekemään. Ja teemmekin läheistä yhteistyötä näissä hankkeissa. Toinen osatekijä, jossa mielestämme emme ole tehneet vielä niin paljon työtä kuin pitäisi, mutta mielestämme se on osa parantaa tehokkuutta, mennä ikään kuin vastavirtaan. Ei tarkastella pelkästään kuljetuksia satamissa ja teillä, vaan että mistä ja te lähetetään matkaan Viimeinen kohta, joka on agendallamme, on se, että yritämme vahvistaa yhteistyötä maiden kanssa, ympäristöviranomaisten kanssa näissä maissa, jotka vastaanottavat jätettä, ongelmajätettä erityisesti. Länsi-Afrikassa ollaan, siellä ollaan verkostoitumassa, Kaakkois-Aasiassa. Nämä ovat osa asioita, jotka mielestämme ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan olla tehokkaita ja saadaan menestystä tässä jätekuljetusten valvonnassa. Potentiaalia näemme myös siinä, että yhteisiä toimia voidaan lisätä. Resurssitilanne tietysti rajoittaa äh, kulkemista tähän suuntaan, että miten paljon voidaan toimia laajentaa. Raportointi aiemmasta työstä on. Sitä saatte ne nettisivustolta www.impel.eu. Kaikki mainitsemani esimerkit ovat myös siellä. Ja jos puheenjohtajalle sopii, niin pyytäisin projektipäälliköitämme valaisemaan vähän enemmän nykyisiä meneillään olevia toimeenpanotoimia ja valvontatoimia. Kiitoksia alustuksesta Katie oli seuraavaksi. Sofia mentioned the enforcement. Sofia sanoi, täytäntöönpano hanke antaa kuvan tästä tilanteesta EU:ssa. Meillä on yhdeksän päivän tarkistuksia viiden kuukauden ajan, joka vuosi 2012 tietoja vielä on tulossa. Meillä on tuloksia 23 maasta tähän mennessä ja ne kattavat 8121 tarkistusta kuljetuksissa ja 110 yhdistystutkimusta. 66 prosenttia kuljetustarkistuksesta tehtiin fyysisesti 30 prosenttia koski jätettä ja Sofia Mansi 29 prosentissa tapahtui rikkomuksia yrityksissä. Näin oli 89 prosentin osalta. Tämä osoittaa, kuinka paljon, kuinka tärkeää on ennalta toimia, jotta löydetään näitä väärinkäytöksiä. 1221 tutkimusta oli tällaista tiedustelutoimintaa 5, 1500 Sattumanvaraisia tutkimuksia tehtiin myös, tarkistuksia myös yleensä. Rikomus tapahtui romuautoissa, elektroniikassa, paperissa ja myös autojen renkaista tällainen uhka. Kohden, kohdemasta 30 prosenttia rikkomuksista tapahtui kulutuksesta muihin kuin OECD-maihin, erityisesti Kiinaan sitten seurantatoimista johtuen näistä tarkistuksista. Meillä oli yksi palautusta. Jäte palautettiin alkuperämaahan. Annettiin myös virallisia varoituksia. 13 tapausta johti syytteeseen. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa tapahtui yleensä Poliisi oli mukana yli 500 tapauksessa, tulliviranomaiset myös yli 300 tapauksessa ja muut viranomaiset naapurin jäsenvaltiosta myös osallistuivat. Niitä oli 2500 emme ole analysoineet yksityiskohtaisia tietoja, koska tietoja edelleenkin tulee tältä vuodelta, mutta ilmeistä kuitenkin on, että äh, mm, sattumavaraiset tutkimukset eivät tuo niin hyvää tulosta kuin tietoihin perustuvat tarkistukset. Kiitoksia. Kiitos. Nyt ovat alustukset esitetty. On varmasti tullut selväksi, että Raaka-aineita viedään Euroopan rajojen ulkopuolelle myöskin raaka-ainetehokkuusstrategia on kosketettuna. Ja uskon, että meillä nyt on suuri mahdollisuus kun ajatellaan uusien työpaikkojen luomista, niin tässä asioita voidaan, ovat mahdollisia. Jäte alueella. Kun toimeenpano jätelainsäädäntöä, niin 400 000 työpaikkaa voitaisiin jopa tuoda, eli saada aikaan. Eli ei pelkästään ole tärkeää tarkastella teemaa ympäristöpoliittisesta perspektiivistä, vaan muistakin näkökulmista. Raaka-aineet, sen näkökulma, teollisuuspoliittinen näkökulma, ympäristöpolitiikka, mutta myöskin työpaikkojen luominen. Joitakin puheenvuoropyyntöjä on. Ja ensimmäisenä Vittorio Prodi. Und wir begrüßen die erste Christdemokraten hier in der Runde, <laughs> Christian Klatz. Kristillisdemokraattiakin pääsee ääneen Vittorio Prodi. Grazie Presidente, e grazie anche. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia professori McLeodille ja muille äh, raportin tekijöille. Haluaisin ottaa esille puheenjohtajan äh, näkökohdat. Lopultakin komissio on lähtenyt toimiin teollisuuspolitiikassa. Nyt dokumentti on, ja eilen puheenjohtaja Barroso puhui hyvin laajalle yleisölle teollisuusihmisiä itse asiassa valmistusteollisuudesta. Eli meidän täytyy yrittää taata johdonmukainen lähestymistapa Euroopan tasolla. Ilmeisestikin. Jätevirrat ovat asia, joka täytyy käsitellä. Meidän täytyy katsoa näitä asioita potentiaalisina resursseina, eikä tässä pitäisi olla pelkkiä tyhjiä sanoja. Jotta voidaan tehdä yhteenvetoa tästä 28 prosenttia on kasvanut vaarallisen jätteen tuottaminen 131 prosenttia saman aikaan on sitten niiden kuljetukset lisääntyneet, 7,4 miljoonaa tonnia. Varallisjätteen tuonti Euroopan ulkopuolelta tulevista maista kasvoi 197 prosenttia. Jätteen vienti prosessoitavaksi kasvoi myöskin. Suurin osa jätteestä poltettiin, loput menivät kaatopaikalle. Laittoman viennin määrä sähkö elektroniselle jätteelle jatkuu kasvu, kuten aiemmin mainittiin. Hamburgin, satama, Hamburgin satamassa ympäristövirasto arvioi laski, että 93 000 tonnia ja 216 000 tonnia sähköä tai niiden välissä oleva määrä vietiin sähkö- elektroniikkajätettä Afrikkaan. Todettiin, että puuttuu tietoa yleensä rajat toimista, jotka liittyvät jätteeseen. Tästä syystä virasto on ilmoittanut, että se ei voi oikeuttaa sitä, että miksi olisi poikkeus tai suljettaisiin äh, soveltamisalan ulkopuolelle elektroniikkajäte. On sanottu, että puuttuu kapasiteettia valvontaan ja että mitä, ei tiedetä, mitä maksaa jätteen käsittely. Sitten muun kuin varallisen jätteen vienti, paperi, pahvi, metallijäte, sitä viedään lähinnä Aasiaan. Tämän viennin määrä kokonaisuudessaan on poikkeuksellinen. Vuonna 2011 Euroopan unioni vei noin 18, mi- 18 000 tonnia rauta- ja teräsjätettä noin 7 miljardin arvosta, plus 12 miljoonaa tonnia paperia pahvijätettä 1,7 miljardia miljardia arvoltaan ja melkein 4 miljoonaa tonnia muovijätettä, jonka arvo melkein miljardi euroa. Tässä haluaisin myös lisätä, että parlamentin tutkimusten mukaan on myös laivojen purkaminen, josta puhuttiin eilen. Nyt mahdollisesti käytetään Baselin yleissopimusta, mutta myöskin muut yleissopimukset voivat tulla kyseeseen. Ja on, että tässä näytetään vain sitä, että laivoja pudotetaan muualla. Mitä muualla tarkoittaa? Se tarkoittaa, että juuri kuten puheenjohtaja sanoi, me emme käytä hyväksemme tiettyjä voimavaroja, resursseja, raaka-aineita, ra- resursseja, jotka voisivat hyödyttää ympäristöä myös Euroopassa. Eli mitä tästä raportista voidaan tehdä? Johtopäätöksiä ne ovat hyvin vakavia. 30 vuotta sen jälkeen, kun jätedirektiivi hyväksyttiin, emme ole vieläkään pystyneet harmonisoimaan ympäristöstandardeja jätteiden käsittelylle, koska alemmat hinnat merkitsevät sitä, että on vähemmän tiukat ympäristöstandardit. Varallisen jätteen tuottaminen kasvaa koko ajan ja jätteen laittomat virrat kasvavat samaan aikaan, erityisesti elektroniikkajätteelle. Interpol ja YK ovat molemmat sanoneet, että nämä virrat, siinä on kovasti kansainvälinen organisoitunut rikollisuus mukana ja sen vuoksi raporttia pyydettiinkin. Ja erityisesti koska tämä on toimintaa, jonka myötä voi, mahdollistuu rahanpesu rahanpesu, joka tulee laittomista toiminnoista. EU:ssa tuodaan rautaa, kuparia ja muita metalleja, muoveja. Ja siis niitä tuodaan Aasiaan. Ja tämä nyt ei palvele kovin laajoja intressejä, mutta silloin energi- energiaresursseja ja materiaalia häviää Euroopasta. Eli tässä pitäisi analysoida ja kerätä tietoja, jotka liittyvät jätteiden vientiin, jotta voitaisiin estää ja kontrolloida vaarallisen ja munkin jätteen vientiä ja tuottamista. Täytyy myös luoda virasto, joka joka keräisi tietoa koskien rajat ylittäviä jätevirtoja niin, että voitaisiin ymmärtää mekanismit siitä, miten jätemarkkinat kasvavat. Kaikista standardeista täytyy tulla velvoittavia jäsenvaltioille. Ja ensimmäinen askel yhteiseen ja se olisi ensimmäinen askel yhteiseen tietojen keräämiseen jätteestä. Ja lopuksi haluaisin esittää huomioon paperista. Se mainitaan sivulla 14. Mikä Saksassa houkuttelee näin suuria määriä jätettä sinne? Kiitos. Linda McEvan. Um, Kiitoksia. Me tiedämme ympäristöviraston tiedosta, että laiton erityisesti elektroniikkajätteen vienti on yhä valtava ongelma. Poliisit pyrkivät tekemään yhteistyötä tämän ratkaisemiseksi. Halusin esittää kaksi kysymystä. Ensimmäinen on seuraava. Vaikuttaa, että monet ihmiset ovat mukana kierrättämisessä. Meillä on tämä yhteistyö, onko tämä ongelmallista, se, että me voimme varmistaa, että jätteet oikein kierrätetään ja viedään oikeisiin paikkoihin. Ja kuinka me voimme tietää, minne kierrätettävät tavarat menevät, kun ihmiset myyvät eteenpäin ja eteenpäin tuotteita. Me puhumme eilen laivoista ja laivojen kierrätyksestä. Tämä on tämä samanlainen ongelma. Kaikki laivavarustajat myyvät laivoja eteenpäin ja vielä eteenpäin jotkut myyvät niitä sadoittain. Ja ihmiset ovat hyvin huolissaan tästä. Minä saan kirjeitä mm, liittyen siihen, että ihmisiä huolestuttaa se, kuinka kierrätetään oikein ja ihmiset lajittelevat jätteet oikein. Ja jos me emme toimi oikein ja mm, emme onnistu tässä, niin ihmiset eivät enää luota meihin, jos he näkevät jossakin Bangladesin rannalla jätteiden käsittelyä tapahtuvan. Kuinka me voisimme ratkaista nämä ongelmat jäsenmaissa ja kuinka me voisimme saada yritykset julkaisemaan tietoja siitä, minne he lähettävät jätteet, että me tiedämme, että tämä on oikein toteutettu. Krista Klaas. Ja. Kiitoksia. Tämä on todella kiehtova aihe. Harmi, että meitä on näin vähän paikalla. Mutta ehkä torstai-iltapäivä ei ole tähän ihan paras ajankohta. Puhuttiin siitä, onko tarpeeksi näitä tarkistuksia ja valvontaa, ja näyttää siltä, että te annoitte ymmärtää, että enemmänkin voitaisiin tehdä, jos resursseja olisi, mutta mitä meidän sitten oikein pitää tarkistaa? Entä sitten jätteen määritelmä? Sitäkin voidaan tulkita varsin eri tavoin. Tangoon tarvitaan kaksi, samoin kaupankäyntiin, toinen toimittaa, toinen vastaanottaa. Ja se, mitä saa, ei ole jätettä, vaan tuotetta. Ja sitten, koska sitten tähän tämä kontrollit suoritetaan ja kuka sitten loppujen lopuksi määritelmästä päättää, koska mm, meillä on selkeitä sääntöjä tietysti jätteen säilytyksestä, sen hävittämisestä. EU-ssa me emme halua vain päästä jätteestä noin vain eroon, jotta sitä sitten muutettaisiin. Miten, miten tämä siis määritellään? Ei riitä, että tehdään paperilla näitä tarkistuksia, koska mikä tahansa käy, kun paperilaisia hoidetaan, niin itse asiassa pitää mennä paikan päälle tutustumaan tarkistamaan tilannetta ja sitten kysymys kuuluu, mm, saako tukea tähän viranomaisilta, rajaviranomaisilta, saako tukea niiltä myös, jotka vastaanottavat tämän jäteerän, heidänkin pitäisi olla mukana. Ehkä voidaan osoittaa sormella äh, joitakin ihmisiä. Kiitoksia sitten viimeisenä sähköisen elektronisen jätteen asiantuntija Katrin Ik weet nu niet of ik dat zo fijn vind om de ex-expert eh, te zijn of een van de experts. Kiitoksia. En tiedä, olenko varsinaisesti asiantuntija Parlamentissa on muitakin elektroniikkajätteen asiantuntijoita, mutta ainakin minä olen hyvin kiinnostunut tästä ja siksi minun kysymykseni käsittävät tätä. Tämä mietin, tämä raportti ja ne luvut, joita tässä on, eivät ole mitään hyviä uutisia. Monet puhujat sanovat, että on hiukan outoa, että näemme, että taloudessa me tarvitsemme näitä raaka-aineita ja materiaaleja, erityisesti elektroniikkajätteessä talous tarvitsee näitä materiaaleja ja silti me olemme väärillä linjoilla. Yhä tapahtuu erittäin paljon laitonta jätteen vientiä. Tämä jätedirektiivi, mitä me erittäin vahvasti sen parissa töitä ja se on uudelleen laadittu ja me pyrimme tekemään ponnistuksia, jotta voisimme varmistaa sen, että jätteen vienti olisi vaikeampaa ja sitä valvottaisia tarkastuksia tapahtuisi. Minun kysymykseni on teille kaikille kolmelle. Auttaako tämä uusi direktiivi? Tuoko se paremmat puitteet sille, että elektroniikkajäte jäisi Eurooppaan vai pitäisikö meidän tehdä enemmän? Jos me teemme enemmän, niin nyt me tulisi tehdä ryhtyä aloitteisiin. Jos me tarkastelemme tätä raporttia, nyt lasi tulvii yli, kun katsomme elektroniikkajätettä, vaarallista jätettä, ja sitten toinen asia. En ollut koskaan ajatellut tätä, mutta hiljattain minulle kerrottiin, että Belgiassa ja Alankomaissa, siis minähän tulen itse Antwerpenistä, asun melko lähellä satamaa, ja vapaa-ajallani olen tehnyt töitä Antwerpenin satamaa koskevien EUn asetusten parissa, jotka pyrkivät estämään elektronisen jätteen vientiä. Jos te tarkastatte Antwerpenin tai Rotterdamin satamia tällä hetkellä, ja tehän puheenjohtaja kotonanne tiedätte, teillähän on myöskin satamia siellä, jossa vientiä tapahtuu. Olisi hyvin mielenkiintoista tietää, mitä jätettä tuodaan sitten näihin satamiin, elektroniikkajätettä vai jotakin muuta, ja mitä sille tehdään. Tässä meidän täytyy varmistaa sen, että miten porsareikiä ei jää lainsäädäntöön Euroopassa. Kiitoksia. Kuka haluaa vastata tähän? Komissioko ensin? Hyvä. So, um, first, uh, well, uh, Mr. Prodi has... Uh, Herra Prodi has raised, uh, uh, mm, otti esille monia eri kysymyksiä ja yhtä asiaa haluaisin eri, erityisesti korostaa. Me olemme huolissamme arvokkaan jätteen, arvokkaan materiaalin kuljetuksesta kolmansiin maihin. Tämä on selvästi resurssitehokkuusagendaamme vastaan. Tämä on selvästi strategiaamme vastaan, mitä tulee raaka-aineisiin. Tämä on huono asia taloudelle. Se voi olla huono asia ympäristölle, mutta sanoisin kuitenkin, että tähän liittyy kaksi avainaspektia. Ensinnä arvokkaan jätteen vienti on vain osa ongelmaa. Sanoisin, että tämä on vieläkin huolestuttavampaa sikäli, että jätehuoltojärjestelmät EU:ssa ovat alle ihan tason. On kyllä varsin paljon tilaa parantaa jätehuoltoa EU:ssa. En tiedä, oletteko nähneet viimeisimpiä tilastoja kunnallisesta jätehuollosta EU-ssa jonka Eurostat julkaisi nämä tiedot muistaakseni maaliskuussa tänä vuonna. Ja todella mielenkiintoista luettavaa, koska tilastot osoittavat, että yhteiskuntajätteestä Kaatopaikka on ykkösvaihtoehto jätekäsittelyssä EU:ssa. Karkeasti 50 prosenttia ähm, yhteisöjätteistä viedään kaatopaikalle. Tämä tarkoittaa, että tämänhetkinen järjestelmä sen sijaan, että se käyttäisi tätä jätettä resurssina, niin sen sijaan dumppaamme sen maahassa, maahan kaivettuun aukkoon tavallaan. Ja sitten kesällä elokuussa julkaistiin tällainen tulostaulu jäsenvaltioiden suoritustasosta yhteiskuntajätteen käsittelyn ja huollon kohdalla. Ja mielenkiintoista on nähdä, että enemmän kuin kymmenen jäsenvaltiota kuuluu niihin, joissa jätettä viedään kaatopaikalle yli 75 prosenttisesti. Siis kaikki kotitalousjäte, yhteis, yhteisöjäte viedään kaatopaikalle. Ja tämä ei todellakaan ole tehokasta resurssien käyttöä ja se on strategiamme vastaista. Sitten mitä tulee vaaralliseen jätteeseen, sanoisin, että itse asiassa jät, vaarallisen jätteen kuljetukset EUn sisällä ei ole tässä pääongelma. Tämä käy ilmi niin komission kertomuksesta kuin muista raporteista. Tämä voidaan tällä vuonna on hyviä syitä viedä, kuljettaa muualle vaarallista jätettä. Ja kun tätä jätekäsitellään, niin se tarvitsee varsin teknisiä, kalliita laitteistoja ja välineistöä, jota ei ole saatavissa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja jotta saa tällaisen ihanteellisen tason vaarallisen jätteen huollossa, niin silloin tarvitaan rajat ylittäviä kuljetuksia. Mitä minun tulee, niin tähänkin liittyy toinen aspekti, joka on tämä pääongelmakysymys. Laiton mm, kaatopaikkaalle viety varsinjätteen kohdalla jäsenvaltiossa on asia, jonka tiedämme tapahtuvan. On joitakin jäsenvaltioita, joissa vaarallisen jätteen virrat hoidetaan kunnolla ja sitä tilannetta valvotaan, mutta joka päivä saamme valituksia, vetomuksia vastaanottaa, joiden mukaisesti vaarallinen, vaarasta jätettä edelleenkin viedään kaatopaikalle laittomasti tai hävitetään laittomasti jäsenvaltiossa. Sitten Rovan McCavanin kysymykseen selvästi yksi perusvaatimuksista, jotta voidaan parantaa jätehuoltoa EU:ssa liittyy siihen, että ää, ähm, eri, eritellään jätettä. Lajittelua pitää harrastaa enemmän kierrätysjärjestelmiä täytyy tehostaa. Tämä tulee varsin selväksi jätepuitedirektiivistäkin. Sitten Rova Klaasin kysymys. Mielestäni tästä varmaan ollaan pitkälti yksimielisiä, että elektroninen jäte ja romu, ajoneuvot ovat pää ongelmakohtia. Ne ovat kaksi suurinta ongelmakimppua. Rova Van Brent kysyi, no, riittääkö, että asetus laaditaan uudestaan. Me toivomme, että se on tarpeeksi. Ainakin se on askel oikeaan suuntaan. Ja sitten tämä käänteinen todistustaakka joka mielestäni potentiaalisesti on myös hyödyllinen väline. Tämä tietysti riippuu sitten tavasta, jolla uudelleen laadittu direktiivi täytäntöön pannaan jäsenvaltioissa. Meidän kannaltamme mitä aiomme tehdä, on antaa suuntaviivoja, ohjeistusta siitä, kuinka pitää tulkita ja täytäntöönpanna uutta direktiiviä ja me tulemme varmastikin tarttumaan tähän ongelmaan myöhemmin ja pidämme silmällä edistystä jäsenvaltioissa täytäntöönpanossa. Ja sitten is uh, also very, very worrying. Uh, tilanne on huolestuttava. E- ELViden kohdalla. Tällä alueella on jonkinlainen musta aukko, joukko niitä aa, romuautoja. Ei tie, tietoja puuttuu näistä romuautoista. Sitten jäteautoja viedään ja se tavallaan naamioidaan käytetyksi autoksi, autoksi. Tämäkin on huomattava tekijä. Kuten mainitsin, me olemme antaneet ohjeistusta käyttöön autojen viennistä. Tätä pitää tarkistaa. Tämä on vapaaehtoinen väline, mutta nyt kun komissio on laatinut työohjelmansa, niin tulemme tarkistamaan tätä lainsäädäntöä jätteen kohdalla. Ja ELV, siis romuautot, kuuluvat tähän elinkaaren lopussa olevat ajoneuvot. Tämä on nyt yksi kohta, jota tulemme tarkastelemaan. Ja sitten kuntotarkastuksissa tarkastelemme miten voidaan korjata tämä valtava aukko lainsäädännössä. Kiitoksia. Haluatko vielä joku puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you very much and, and thank... Paljon kiitoksia. Kiitoksia kysymyksistä. Vedän tässä Impolin näkökulmasta yhteenvedon kysymyksistä. Kysymykset koskettivat politiikkoja ja nykyistä, nykyisten politiikkojen lainsäädännön toimeenpanoa, missä me olemme nyt menossa näissä asioissa. Haluaisin keskittää omat kommenttini ja vastaukseni asioihin, jotka liittyvät toimeenpanokysymyksiin. Sehän on impelin ydin alaa ja sen jäsenten ydinalaa tässä. Olen sitä mieltä, että Kyllä, meillä on lainsäädäntö, joka suojelee ympäristöä ja meidän jäsenemme ottavat hyvin vakavasti tämän ja pyrkivät toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä ja me pyrimme aina löytämään tapoja parantaa toimintaa muita elementtejä, jotka liittyvät tähän, ovat ekonomi- taloudelliset toimet, jotka eivät ole sinänsä laittomia, on paljon vaikeampaa ympäristöviranomaisten näkökulmasta puuttua niihin tässä, kuten kun me olemme saattaneet suorat tarkastustoimet päätökseen, meidän täytyy tehdä paljon lähemmin muiden säätelyviranomaisten kanssa yhteistyötä ja ehkä tarkastella tapoja vahvistaa näitä tehtäviä muiden viranomaisten kanssa. Ehkäpä jätteiden vienti ei ole esityslistoilla ja työsuunnitelmissa aivan korkeimmalla sijalla. Me uskomme, että näin voisimme parantaa tilannetta tunnustamalla läheiset linkit ja rakentamalla kapasiteettia, viranomaisten kapasiteettia niissä maissa, joihin jätettä viedään. Ja maissa, joihin viedään laittomasti jätettä, meillä on järjestelmä, meillä on Baselin sopimus, meillä on puitteisto olemassa ja me annamme heille mahdollisuuden toimia meidän kumppaneidamme kun haluamme varmistaa, että jätteiden vienti tapahtuu sananmukaisesti, mutta yleisesti ottaen me uskoakseni Etelä-Aasiassa ja Länsi-Afrikassa olemme tilanteessa, jossa kumppanimme ovat melko heikkoja. Ja he voisivat hyötyä verkostoista tai muista toimista, jotka parantaisivat heidän kapasiteettiaan panna käsittelyä. Ja uskoakseni me olemme saaneet aikaan edistystä ympäristöviranomaisten toimintaa on parantunut. Meillä on nykyään parempia välineitä käytössämme kuin ennen direktiivin uudistamista. Meillä on mahdollisuus myöskin tarkastella jätteen vientiä ja niitä äm, lähetyksiä, joissa mm, tavaraa ei ole nimetty jätteeksi. Kiitoksia. I'll very quickly answer some of the very specific points. Se on ihan nopeasti näistä eri kysymyksistä, jotka liittyvät kertomukseen. Mutta miksi Saksaan, niin siellä on valtavasti teknologiaa, erilaisia laitteistoa käytössä, valtavasti kapasiteettia yksinkertaisesti ja paljon rajoja myös ympäri ihmiset lähettävät rajan yli tavaraa. Siinä on yksinkertainen vastaus tähän, miksi Saksa, mutta se kuitenkin korostaa sitä seikkaa, että teollisuuspolitiikassa on valtavia eroja eri valtioiden kesken. Ja mitä tulee tähän commingling-asiaan sekoituskysymykseen. Jos on tällainen markkinapaikka, johon liittyy jotakin arvoja, jos katsotaan tätä kertomusta raporttia sivulla 23, niin siellä kyllä huomaa, että on huomattavaa arvoa, joka liittyy EUn sisäiseenkin jätevirtaan. Kun ajatellaan näitä jätearvoja, jos, sitä ei oikein, jos ei näitä realisoida, niin se on sitten osa ongelmaa. Ja se co-mingling kysymys on tällainen pitkä aihe. Ja niin kauan kuin meillä on energian hinta, joka tarkoittaa sitä, että poltto ja energia kulkee tähän suuntaan, niin tavallaan sitä, se voidaan verrata siihen, mitä voidaan saada hintana jätemarkkinoilta silloin, kun ymmärtää, mitä tulee tapahtumaan. Mutta olen varma, että trendit tässä raportissa jo antavat suuntaa tulevaisuudelle. Ei hämmästytäisi, jos co-mingling itse asiassa alkaisi häviätä, hävitä todellisten markkinakannusteiden tietä. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne tästä suurennollisen kannustamisesta, koska, koska ei ole mitään masentavaa, kun on tehnyt kaikki tämä työ ja sitten näkee, että trekka tulee ja vie kaiken jonnekin kaatopaikalle, joten ymmärrän kyllä tämän kommentin, Niin Tanskassa tämä joskus on nähty, joskus rekat kulkevat ja keräävät mitä tahansa, että se mahdollisimman nopeasti polttaa. Polttoon liittyy ylä- ja alamäkeä, mutta sen tekuu tämän päivän aiheeseen sitten weed, jäteveret, onko se parannus? Yksi asia Basel-yleissopimuksessa on, että ei ole koodia jätteelle ja siksi on ollut ongelmia raportoinnissa, mutta kun tarkistetaan tätä uudestaan, niin huomaamme, että tulee olemaan jäsenvaltioita, jotka joutuvat vuosittain raportoimaan viennistä ja tähän liittyy koodassa, eikä se oikein sovi yhteen Euroopan jätelistan kanssa, mutta ne, jotka käyttävät ELVtä, voisivat kertoa tästä paljon enemmän these missing figures are very interesting between how much... Puuttuvat luvut ovat varsin mielenkiintoisia, kuinka paljon tätä virtaa on. Ja sitten Saksassa taas on tehty tutkimusta asiasta. On paljon löytyy ullakolta ja vinteiltä, mutta jos tarkastelee, miten tätä jätettä voidaan luonnehtia, esimerkiksi väritelevästä menee paljon Afrikkaan, tietän jo etukäteen, että ne eivät tule toimimaan ainakaan kovinkaan kauan ja päätyvät sitten jäätteeksi jonnekin maahan kaupunkiin, jossa ihmisillä on varsin alhainen palkkataso varsin todennäköisesti. Meidän kannaltamme katsottuna on kyse siitä, että realisoidaan tämä arvo, mutta yhtä paljon kyse siitä, että koodauksesta ja raportoinnista tulee todellakin pysyvää, kestävää. Olen ymmärrän on hyvä, että tutkitaan, tutustutaan, tehdään tarkistuksia tietoisesti todistuksen perusteen, mutta tietysti enemmän koodeja myös tarvitaan ja erittelyä ja sisältöä, ja näin voidaan kohdentaa tarkistuksia, jotta voidaan toimia tehokkaammin ja täsmällisemmin kohdennetummin. Kyllä ymmärrän, että tämä VE-direktiivi antaa tietoa, joka auttaa meitä toimivan tehokkaammin, kun jäljitämme jätevirtoja ja niin edelleen. Sitten mitä tulee Rova Glassin kommenttiin, niin kontrolleista vieläkin voimme nähdä, että hyvät tietovirrat oikean tasoisen yksityiskohtien määrä auttaa myös valtavasti direktiivin täytäntöönpanossa. Olen täysin samaa mieltä Viktorian kanssa. Rahanpesu, samoin resurssien menetys on tässä, tai, tai siis, mm, vaikuttaa, mitä me voimme tehdä tämän koodauksen kohdalla, mitä tulee kohdemaihin. Tämä on se yksi askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Dank. Kiitos kovasti. Niille, jotka keskustelivat, jotka alustivat, jotka vastasivat. Tästä saatiin ajattelemisen aihetta varmasti ja herätteitä ajatteluun, että ei meillä saa olla yhden tekevää se, että tärkeitä raaka-aineita annetaan kautta Euroopan rajojen ulkopuolelle, vaan tässä täytyy pysyä aktiivisena ja kiitos kovasti kaikille, jotka olivat mukana tänään. werden einmal noch schnell umbauen, genau. Und Vähän järjestelyjä. Ja nyt mennään eteenpäin seuraavan esitylistan kohtaan, numero 23. Rahoituskriisi rahastossa, jolla hoidetaan AIDSin, tuberkuloosin ja malarian torjumista. Ja nämä multiresistenssit ovat ongelma erityisesti Romaniassa. Tässä kutsun keskusteluun komission edustajan, myöskin sitten tohtori Masud Daran WHOsta, maailman terveysjärjestöstä. Hienoa, että olette paikalla ja voitte keskustella kanssamme tästä tärkeästä aiheesta. Täällä tekniikkaa vielä selvitellään. kaikki on valmiina, voimme aloittaa. Nyt on teillä yksinomainen puheenvuoro alustustanne varten. Uh, Grote, uh, dear ladies and gentlemen, um, on behalf of the... Paljon kiitoksia hyvät naiset ja herrat. Uh, Vittor Roberto Bertolinin uh, puolesta minulla on ilo ja kunnia käydä kansanne tämä tuberkuloosia ja monilääkeresistenttiä tuberkuloosia käsittelevä esitys läpi. Haluaisin teille tehdä lyhyen esittelyn tilanteesta ja tilanteesta Romaniasta. Meillä on nyt 50 kolme eh, jäsenmaata ja noin 900 miljoonaa ehm, henkilöä näissä maissa. Meidän tarkoituksena on eh, kontrolloida ja estää tuberkuloosia leviämistä. Me käsittelemme tätä eh, alueellisissa komiteoissa ja mm, Euroopan unionissa myöskin romaneissa jos tarkastelette tuberkuloosia, meillä on noin 8,8 miljoonaa tuberkuloositapausta vuosittain maailmassa. Ja jos otatte huomioon maantieteellisen tilanteen, kartta näyttää tämän kaltaiselta. India, Intia ja Kiina ovat ö, suuria ja Eurooppa ja Yhdysvallat hyvin pieniä. Kokonaisuudessaan meillä on vain 5 prosenttia tuberkuloositaakasta, joka on Euroopassa, mutta ei tule unohtaa, että 20 prosenttia moni resistentti tuberkuloosikannasta on Euroopassa. Nämä ovat kantoja, jotka ovat resistenttejä kahdelle kaikkein tärkeimmälle tuberkuloosilääkkeelle ja niitä on hyvin vaikea hoitaa. Euroopassa viimeisimmän tiedon mukaan meillä on 81 000 moniresistenttiä tuberkuloositapausta ja valitettavasti paljon kuolemantapauksia. Te voitte tietenkin tietää, mikä, mikälainen trendi on. Tuberkuloosi on noussut Euroopassa, mutta nousu on hyvin pientä. Valitettavasti kuolleisuuden suhteen me emme ole saavuttaneet niitä päämääriä, joita vuosituhattavoitteissa on määritelty. Kuten mainitsimme, meillä on 53 jäsenmaasta ja kahdeksan näistä on korkean prioriteetin maita. Ne ovat vanhoja Ähm, Neuvostoliiton maita sekä Romania, Turkki ja Bulgaria. Äh, tässä on siis myös mukana Euroopan unionin jäsenmaita. Kyseessä eivät ole vain Euroopan ulkopuoliset maat. Kuten näette, eroja on hyvin suuria eri maiden välillä. Sadasta tuhannesta äh, aina sadasta aina 200 000 tuberkuloositapaukseen äh, Kuten näette, nämä tiedot meillä on käytettävissämme kansallisista tietokannoista. Valitettavasti meillä on erittäin äm, monia multiresistenttiä tuberkuloositapauksia tietyissä maissa, jotka vaativat kahden vuoden hoitoajan, niitä on vaikea hoitaa. Kun tarkastelette keskiarvoja Euroopan unionissa ja globaaleja keskiarvoja. Meillä tilanne on hiukan vakavampi. Tuberkuloosiin liittyy kaksi tärkeää vaikuttajaa. Yksi on maasta muutto, kun näette raportoidusta maista tuberkuloositasoja. suurimmassa osassa länsimaita yli puolet eh, sairastuneista on maahanmuuttajia. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän on tärkeää parantaa rajat ylittävissä tapauksissa tuberkuloosivalvontaa. Eh, kun ihmiset muuttavat eh, maasta toiseen, meidän täytyy varmistaa, että heillä on saatavillaan hoitoa. Toinen tärkeä vaikuttaja on vankila laitos, kun tarkistatte tietoja Itä-Euroopassa. Siellä vankiloissa on erittäin korkeita tuberkuloositasoja puoleen prosenttiin vangeista saattaa kärsiä aktiivisesta tuberkuloosista jopa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tuberkuloositasot ovat 20-kertaisia vankiloissa verrattuna muuhun väestöön. Tämä on siis hyvin tärkeä vaikuttaja. Mikä ratkaisu sitten meillä on ollut käytössä tähän asti vuonna 2007? Terveysministerit, sisäministerit ja valtiovarainministerit tekivät Berliinin julkilausuman kokoonnuttuaan ja tämän jälkeen Euroopan unioni äh, muodosti puitteiston ja toimintasuunnitelman äh, tuberkuloosin pysäyttämiseksi. Viime vuonna kehitettiin myöskin yhdistetty toimintasuunnitelma, jotta voitaisiin äh, suunnitella seuraavan vuoden tuberkuloosiohjelmaa. Sillä on selvä ohjelma ja rahoitus ja tarkoitus on parantaa hoitoon pääsyä moniresistentin tuberkuloosin tapauksissa. Me haluaisimme korostaa tätä tarvetta, ellemme käsittele multilääjeresistenttejä tuberkuloosia nyt. Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan enemmän näitä tapauksia. Jos vertailemme tilannetta äh, Romaniassa ja Euroopan unionissa, ja kaikissa 53 äh, jäsenmaassa, joita meillä on, näette, että ähm, romaneissa tämä taso on paljon korkeampi kuin muulla Euroopassa ja erityisesti kuolleisuustaso on hyvin järkyttävä. Valitettavasti Romaniassa potilaalla on kuusinkertainen riski kuolla tuberkuloosiin kuin muissa Euroopan maissa. Toinen ongelma, joka meillä on, liittyy hoitoon. Tuberkuloosihoito on erittäin kallista muuntoresistenteissä tapauksissa ja globaalirahastoa on käytetty välineenä. Olemme aloittaneet projekteja monessa maissa, myöskin Romaniassa. Ja tämä projekti on koskettanut hyvin pientä määrää, noin 300 määrää ähm, potilaista. 70 prosenttia heistä on saanut hoitoa valitettavasti. Äh, tämän ryhmän ulkopuolella äh, hoito ei ollut riittävää, kuten näette alle 20 prosenttia Ähm, on saanut riittävää hoitoa. Kun ajattelemme odotuksia, äh, toimintasuunnitelma kehitettiin tämän mm, suunnitelman kehittävät kaikki Euroopan unionin jäsenmaat, ja me olemme pyrkineet helpottamaan äh, sitä, että maat saisivat aikaan kansallisen toimintasuunnitelman. Romania on kehittänyt kansallisen suunta. Tota, toimintasuunnitelman, ja jos toimintasuunnitelmaa toimeenpannaan, me saamme 4500 tuberkuloositapausta ähm, estettyä ja viisikymmentä tuhatta säästettyä, jos me tarkastelemme tätä Euroopan, äh, tätä Romanian kuvaa Romaniasta, jossa on komission jäsen Dali, Romanian pääministeri ja muita henkilöitä. Ähm, näette, että me olemme suunnitelleet tätä toimintaa. Tämä toimintasuunta on erittäin tärkeä. On tärkeää, että ähm, suunnitelma myöskin pantaisiin toimeen. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Ja kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitos. Presentation. Kiitoksia alustuksestanne. Se oli kovin tietorikas. Dramaattisia lukuja. esitän komission edustaja. Nää voimme aloittaa. Thank you very much um, for the... Kiitos kutsusta. Nimeni on Jan Peeler. Europeidin osastolla hoidan EUn panoksia globaaliin tuberkuloisen malariahastoon. Olen myös johtokunnan jäsen Tsekia, Finland, Portugali, Italia ja Espanja he ovat myös edustettuna. Haluan puhua lyhyesti globaalin rahaston, maailmallisen rahaston roolista, kun tuberkuloosia halutaan äh, hallintaan, erityisesti EU-ssa, mutta myöskin laajemmin. Ennen kuin sen teen, niin puhutaan tästä niin, että otetaan vähän askel taaksepäin ja yksinkertaistetaan sitä, että mit, mitä täytyy olla hyvään hallintasuunnitelmaan. Täytyy olla hyvä suunnitelma, tekninen kapasiteetti se tehdä. Täytyy olla järjestelmä, joka voi suunnitelman toteuttaa, mutta ennen kaikkea täytyy sitoutua toimeenpanoon suunnitelman osalta. Siihen tietysti tarvitaan tarvittava rahoitus, mutta erityisesti tubiin ja muiden säädöksen yhteydessä, jotka liittyvät köyhyyteen, että täytyy tehdä väestösegmenttien kanssa työtä, jotka ovat syrjäytyneet ja erityisen haavoittuvassa asemassa näiden sairauksien osalta. Tubin osalta tämä tarkoittaa erityisesti, että tehdään työtä hyvin köyhien kanssa, vankien kanssa, myöskin romaniväestön kanssa, jotka ovat eniten alttiita tulehdukselle. suunnitelmien toteuttajat täytyy pitää myös vastuunalaisina teknisessä ja poliittisessa mielessä. EUssa meillä on eri tukimekanismeja tukea tupikontrollia tehokkaasti. Ensinnäkin tietysti kansalliset terveysjärjestelmät kansallisella tasolla ovat vastuussa siitä, että organisoidaan sairauden hallinta- ja valvontaohjelmia EU-tasolla se on osa meidän ulkoisia toimiamme myöskin, että yritämme rohkaista maita, joiden kanssa teemme yhteistyötä siihen, että kehittävät laadukkaita, resurssoituja terveysjärjestelmiä, terveydenhoitojärjestelmiä, jotka ovat kaikille saatavissa. Sitten erityisesti niissä maissa, joissa paljon tubia on, niin eh, voidaan käyttää rakennerahastoja, Sitten myöskin äh, julkisen terveyden ohjelma, tutkimusohjelma tuberkuloosiin ja sillä pystytään rakentamaan kapasiteettia näiden sairauksien osalta kussakin maassa. Tekninen tuki. EU tarjoaa tietysti ECDC-viraston palveluita Tukholmassa. Siellä kehitettiin puite Tubille vuonna 2008 Siinä on erityisiä ohjelmia jotka, tuberkuloosin osalta ja sillä on myös budjettitekniseen apuun valtiolle, jotka, joilla on erityinen tubi-rasite. Sitten on useampia ohjelmia, jotka julkisen terveyden kansanterveyden ohjelmasta rahoitetaan. Tietysti globaalilla tasolla meillä on maailman terveysjärjestö johtavana teknisenä terveysvirastona Myöskin tämä Stop TB-kumppanuus on mukana, johon kuuluu laajemmin sidosryhmiä asiassa ja rahoitus tulee maailmanlaajuisesta rahastosta. Rahasto perustettiin G8-aloitteesta vuonna 2001 komission mukana ja siinä haluttiin vastata hätätilanteisiin, jolloin täytyi hoitaa ihmisiä hyvin köyhissä maissa. Sitten kun aisinhoitoon tuli uusia lääkkeitä rikkaissa maissa, mutta ei köyhissä. Eli se oli hämmästyttävän menestyksekäs, kun tämä henkeä pelastava hoito saatiin maailman köyhimmille ihmisille – eikä sillä ole ollut kilpailijaa tässä, kun on näin nopeasti voitu ilmaista globaalia solidaarisuutta, tätä ei pitäisi aliarvioida. Sitten maailmanlaajuinen rahasto on ollut muutakin rahoitus kansainvälisesti hoiveen osalta, eli vaikkapa maailmanlaajuinen rahasto tarjoaa suurimman osan rahoistaan hoiveen torjuntaan, niin vain 20 prosenttia kansainvälisestä rahoituksesta on sen osuus. Koska on muita suuria ohjelmia esimerkiksi Maailmanpankilla, Myöskin Yhdysvalloilla näitä on Bushin hallinnon aikana, niin he lähdettiin sitten maailmanrian osalta 50 prosenttia on tämä osuus. Ja Tubin osalta se tulee melkein tästä pelkästään maailmanlaajuisen rahaston varoista. 19 miljardia dollaria on jaettu tähän mennessä. EU antaa rahoista vähän yli puolet Komission osuus on ollut noin miljardi vuodessa, tai aiemmin ja tässä nyt tänä vuonna noin 110 miljoonaa. Sitten Euroopan kehitysrahasto ja kehitysyhteistyöväline, molemmat nämä varat ovat tarkoitettu kehitykseen ja kehitysyhteistyöhön, ne nyt sitten raportoidaan virallisena kehitysapuna OECDlle ja nämä summat sitten lasketaan mukaan EUn sitoumuksen saavuttaa 0,7 prosentin raja äh, bruttokansantuotteesta kehitysapuun. Sitten jos tarkastelemme yksittäisiä äh, antajia, Yhdysvallat tietysti yksittäinen suurin, mutta sitten nähdään suuret eurooppalaiset maat, useimmat lahjoittajat tulevat EU-sta, Ranskaa, Yhdistynyt kuningaskunta, Euroopan unionin komissio, Italia, Espanja, varhaisvaiheessa antoivat paljon, mutta vähemmän viime vuosina. Ja sitten on ne maat, jotka ovat pienempiä kooltaan, mutta niiden panos on suuri osa niiden omista resursseista kehitysapuun. Ruotsi, Tanska, Irlanti ja Luxemburg. Onko rahoituskriisi maailmanlaajuisessa rahastossa? Se riippuu tarkastelukulmasta. Kuten sanoin, kasvu jaetussa rahoituksessa, siinäkin kun se luotiin 2001, se on ollut hämmästyttävä, kuten nähdään tämä jyrkkä kasvu. Vuosittaiset rahoitukset, rahoitusosuudet, annettiin tukea köyhimmille maille ympäri maailman. Se on ollut hyvin vaikuttavaa. Kolme miljardia saavutettiin 2010-2011, kuten saatatte tietää. Oli hallinnointiongelmia maailmanlaajuisessa rahastossa. Se on aiheuttanut monia uudistuksia, jotka on äskettäin saatu päätökseen. Eli tässä on ollut tällainen eh, notkahdus 2,7 miljardiin, mutta odotetaan, että nyt päästään tänä vuonna taas 3 miljardin yli. Ja senkin jälkeen odotetaan kasvua, pientä kasvua, mutta kuitenkin kasvua seuraavana kahtena vuotena. se näyttää nyt tasoittuvan. Näyttää nyt siltä, että maailmanlaajuinen rahasto pystyy jakamaan yli 3 miljardia dollaria joka vuosi, mutta emme pysty nyt näkemään samaa valtavaa kasvua kuin viime kymmenen vuoden aikana. Olisi epärealistista odottaa samanlaista kasvua lyhyellä aikavälillä. Mutta kriisiä nyt ei varmaankaan ole, mikä tarkoittaisi, että rahoitus maailmanlaajuisesta rahastosta vähenisi. No ihan lyhyesti, miten tämä jakautuu eri sairauksien kesken. Suurin osa menee HIV, malaria, noin 6,5 miljardia ja sitten tubi 3,8. Tulokset, kumulatiivisia lukuja, 9,3 miljoonaa ihmistä ovat saaneet hoitoa, 270 miljoonaa malaria vastaan ja 3,6 ovat sitten virushoidossa AIDSin osalta, antiretrovirushoidossa. Edistystä on, mutta se on kovin epätasaista maakohtaisesti. Monissa maissa on edistystä, mutta on monia, erityisesti Afrikassa, jossa edistys on rajoittunutta. Eli siellä täytyy parantaa ponnistuksia. Sitten EU-vastaanottajat, viisi maata, jotka ovat erityisen alttiita tubille WHOn mukaan. Hyvä käytäntö on se, että kun maa on tullut EU-hun, niin hyvä merkki oli, jos ei pyydetty lisää rahoitusta. Virolla oli 10 miljoonan tuki, 2007 se loppui. Nyt Romania ja Bulgaria, niillä on vielä tuet voimassa ovat saaneet 65 miljoonaa kukin, ja nämä tuet ovat nyt määrä loppua 2014 ja 2015. Jos tarkastellaan lyhyesti näitä kahta maata, Bulgaria kaiken kaikkiaan 9,1 prosentista 9,8 prosenttiin on terveysmenojen osuus kasvanut sen budjetista ja mm, ulkoiset resurssit, jotka jaettiin terveyteen, ne ovat nyt sitten pienentyneet 1,9 prosentista nollaan käytännössä. Seuraavalle vuodelle on strategia, jonka mukaan 37,4 miljoonaa euroa menee siihen. Rahastosta tulee 1,2 miljoonaa mutta se on portaistettu, eli tänä vuonna hallitus kattaa 60 prosenttia vuosittaisesta tupi toimintakustannuksista ja hallituksen osuus sitten kasvaa 100 prosenttiin 2015, kun tuki loppuu. Samanlainen strategia on sitten Aitsin osalta ja Romaniassa on ollut merkittävä kasvu hallituksen osuudessa terveyssektorille niiden kokonaisbudjetista 99 108 Ja ulkoiset resurssit, niiden osuus oli 5,7 prosenttia kaikista terveyskuluista vuonna 2000 nyt. Se on käytännössä nolla vuonna 2009. Kuten sanottiin, niin kansallinen suunnitelma on olemassa, jotta voidaan tubia äh, torjua. on teknisellä arvostuksella sitä on vertausarvioitu ECDC ja maailmanlaajuisen rahaston osuus on 3,7 miljoonaa euroa. Ja mikä on merkille pantava erityisesti, kun oli yhteinen komission äh, ja WHOn aluejohtaja vierailu sinne Romaniaan, niin siellä on ollut kova sitoumus pääministerin ei pelkästään pääministeri, terveysministeriölle sitoutunut, vaan myös pääministeri, että todellakin kansallinen suunnitelma täysin rahoitetaan, jotta rahoitussitoumukset voidaan ottaa harteille, kun maailmanlaajuisen rahoitus loppuu ja terveyssektoria voidaan vahvistaa näin tupin torjuntaan. Tämä on todellakin merkille pantavaa. Ja sen lisäksi terveysministeriö Romaniassa on sopinut WHO ja ECDCn kanssa tehdä jatkotoimia, että miten nämä velvoitteet toimivat käytännössä, niin tehdään näitä vierailuja sen tarkastelemiseen tulevaisuudessakin. Thank you very much. Kiitos kovasti. Nyt aloitetaan kysymyskierros. Ensimmäinen kysymys. Kollega Tanan isku ja sitten Jolanta Hibner seuraavaksi. Thanks, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Varmasti suurin osa tuntee jo kantani tässä asiassa, mutta olen kiitollinen tästä tilaisuudesta saada lisää tietoa aiheesta. Romanien ongelmasta ensinnäkin haluaisin kiittää tohtori hänen varsin realistisesta, asiallisesta tilannekuvauksesta Romaniassa oikean osuvasta katsauksesta. Ehkä yritän vain korostaa joitakin esille tulevia tuleita seikkoja. Ja puhun hiukan myös näistä luvuista. Tilanne Romaniassa, sitä voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Toisaalta hoidon onnistumisaste on noin 70 prosenttinen, niin kuin tohtori Dara sanoi, koko kohortissa vain 20 prosentin menestysprosentti tämän globaaliohjelman ulkopuolella. Tätä selittää se seikka, että globaalirahaston kautta potilaat saavat tar- välttämättömiä lääkkeitä, joita muuten ei ole saatavissa maassa tuberkuloosin hoidossa ja sairaalahoito ja hoito on muutenkin hallitumpaa ja näin ollen tulokset olivat paljon parempia. Toisaalta toinen lokakuuta 2012, niin kuin tai jo sanoitte, Romanian terveysministeri hyväksyi kansallisen suunnitelman tuberkuloosin vastaisesta toiminnasta ja se saa rahoitusta neljän vuoden ajaksi EUlta. 1,75 miljoonaa vuodessa onnistumisprosentti 2015 tulee varmasti parantumaan verrattuna tämänhetkiseen hoitotuloksiin, joka on alle 20 prosenttia, siis onnistumisaste Romanian kansallinen tuberkuloosibudjetti oli 4 miljoonaa euroa ja odotetaan, että se kasvaa 5 miljoonaan ensi vuodella, vuotena. Kaiken, kaikkia varoja pitäisi myöntää 5 miljoonaa euroa tubin vastaiseen toimintaan ja vielä 5 miljoonaa euroa Ähm, resistenttiin, moniresistenttiseen varianttiin. Siis 10 miljoonaa suurin piirtein. Mutta pitää ottaa huomioon se, että 5 miljoonaa äh, monilääkäresistenttiin tuviin, tästä äänestettiin jo siis budjetin yhteydessä, jos tai, tai siis budjetista ei ole vielä äänestetty. Jos se menee läpi, vain yksi miljoona lisää on varattu monilääkeresistenttiin tuberkuloosin hoitoon. Sitten vaihtoehtoiset rahoitusmekanismit, jotka alkavat ensimmäinen tammikuuta <coughs> ensi vuonna. Romania tulee saamaan 3,6 miljoonaa euroa kahden vuoden ajaksi. 1,8 miljoonaa vuodessa siis. Tämä parantaa tilannetta molempien potilaiden kanssa. Voidaan nopeasti ryhtyä toimiin äh, sairauden toteamiseksi, hoidoksi ja myös saavutetaan syrjäiset potilaat. Syrjäisellä alueella pitäisi panna vielä merkille se, että on arvioitu, että Romaniassa on noin 1500 potilasta, On arvioitu, että he ovat hoidossa, mutta on ihmisiä, jotka romanissa eivät saaneet, ei ole varaa saada diagnoosia itselleen, joten 1500-luku on kyllä aika suhteellinen numero. WHO Euroopassa on myös todennut, että Euroopan täytyy käyttää 10 miljoonaa euroa vuodessa toimijakseen lääkärisistentiä vastaan tuberkuloosissa. Kaiken kaikkiaan voisimme saada tilanteen mukaan koska tämä MDR-TV-ohjelma, siltä puuttuu 8,2 miljoonaa euroa vuodessa romaneessa. Mutta jos tätä budjettia ei hyväksytä, sitten 13,2 miljoonaa vuodessa puuttuu. Minulla on muutamia kysymyksiä komissiolle ja haluaisin kysyä komissiolta, voisiko se harkita tukevansa Romania ja muita maita, jos pyydettäisiin tarkistusta ähm, rahaston? no anteeksi tähän rahaston muutokseen näiden maiden kohdalla, jos voidaan varmist, osoittaa, että tiettyjä terveyskysymyksiä, kuten MDRTB, sitä hoidetaan rakennerahastojen ja kohderahaston varojen turvin. Sitten haluaisin kysyä, mitä toimia te ennakoitte, tai mi- miten e, Romania voi jatkossakin edetä ja estää monilääkeresistenttisen variantin leviämisen tulevaisuudessa, siis mihin toimia aiotaan ryhtyä. Sitten... For the Global Fund.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 Onko muita vaihtoehtoja täyttää tämä rahoituskulu Romanen kohdalla ja mitkä olisivat sopivia keinoja estää tällainen rajat ylittävä terveysuhka ja miten estetään siis sairauden leviäminen. Kiitoksia. Edustaja Hypner, kiitos kovasti. Kaikissa lääketieteellisissä julkaisuissa ja luennoilla aina professorit toistuvat opiskelijoille, että parempi ennaltaehkäistä kuin parantaa ja hoitaa. Haluaisin kysyä molemmilta herroilta. Ensinnäkin, millä tavalla koulutus toimii? Se on erityisen tärkeä AIDSin osalta, valistus ja koulutus. Miltä näyttää ennaltaehkäisy, koska tiedetään, että sairastapauksia tulee, mutta ne eivät aiheutu pelkästään mm, taidenäyttäjistä sinänsä, vaan myös elämäntyylistä. Sitten tuberkuloosi, meillä on tietoja siitä, että se liittyy myös huonoon ruokavalioon, huonoon ruokavalioon, huonoihin elämäntapoihin. Tehdäänkö tutkimuksia meillä siitä, että voitaisiin saada selville, että miten tämä kriisi on vaikuttanut näihin elämäntapoihin, erityisesti Romaniassa, mutta voisin kuvitella, että tuberkuloosia voi tulla lisääkin, vaikka tietysti tuossa vakuutitte, että Euroopassa se vähenee yleensä, mutta voihan osoittautua, että se vaikuttaisi suurempaankin ryhmään ihmisiä. No ja sitten seuraava kysymys, millä tavalla koska ymmärrän, että tähän menee suuria määrärahoja lääkkeisiin, eri lääkinnällisiin laitteisiin, jotta voidaan ennaltaehkäistä hiviä, tuberkuloosia, on vieläpä erityiset määrärahat tähän resistenssiin muotoon tuberkuloosista. Tehdäänkö intensiivistä tutkimusta siihen, että käytetäänkö rahasta myös tutkimukseen, että miten voitaisiin saada aikaan uusia keinoja parantaa, kun perinteiset eivät auta. No vielä yksi asia. Kun tiedämme, että maailmanlainen rahasto äh, hoitaa myös malaria-asioita, Luin yhdysvaltalaisesta lehdestä, että tällä hetkellä on löyty uusi malarian hoitotapa, että malariapopulaatio vähenee sitä kautta, että Eli urosten määrä siis vähenee, jotka voisivat sitten lisääntyä naaraan kanssa, joka, joka kantaa malariaa. Miten Amazonin alueella on hienoja tuloksia. Miten nämä uutuudet ovat Euroopassa käytössä ja jos ei, niin voi Tääkö tällaisiin tutkimuskeskuksiin, jos tällaista tutkimusta ottaa yhteyksiä, että voihan se olla myös patentoitu menetelmä, tällainen ennaltaehkäisyn muoto. No, kiitos kuitenkin. Vielen Dank. Herr Dr. Dara. Yes. Tohtori Doran, olkaa hyvä. Uh, actually, uh, on the funding issue. Itse asiassa peruskysymys, josta voimme keskustella myöhemmin, emme vain komissio, mutta myöskin jäsenmaiden kanssa on kyllä se, että ellei nyt rahoiteta, meidän tulee rahoittaa toimia paljon enemmän. Tulevaisuudessa olemme tieteellisesti ähm, todistaneet, että jokainen dollari, joka tuberkuloosin torjuntaan käytetään, säästää 10 dollaria sen vastaisessa taistelussa myöhemmin. Tämä on hyvin tärkeä viesti, joka pitäisi saada läpi. Sitten rajat ylittävyys, tämä on hyvin tärkeä asia, jonka mainitsin, että valitettavasti ei ole olemassa mitään koordinaatioyhteistyömekanismia jäsenmaiden välillä sinänsä. Valitettavasti jos joku siirtyy maasta toiseen, ei ole mitään yhtä pitävää seurantaa tälle potilaalle meidän tulee saattaa yhteen kaikki tuberkuloosiohjelmien valvontaviranomaiset ja äm, terveysministerit ja ä, luoda minimipaketti rajat ylittävän tuberkuloosin kohdalla. Meillä on olemassa ä, rajat ylittävyyttä käsittelevä asiakirja, mutta se on jotakin, mitä tulisi toimeenpanna Tämä koskettaa laillisia aspekteja, mutta myöskin taloudellisia aspekteja. Jos joku henkilö muuttaa maasta toiseen, kuka kattaa sitten hänen hoitonsa kulut? on olemassa esimerkkejä, kansainvälisiä esimerkkejä Meksikon ja Yhdysvaltain rajalta, jossa on erittäin tehokasta raja ylittävää valvontaa, mutta valitettavasti Euroopassa emme ole tehneet kylliksi tämän toteuttamiseksi. Olemme tekemässä terveysministeriön kanssa yhteistyötä, jotta saisimme tämän eh, liikkeelle. Sitten te eh, mainitsitte tässä eh, sosiaaliset kysymykset. Meillä on jonkin verran tapauksia, joissa saamme tietoa jäsenmaista. Toisaalta äm, ehm, tuberkuloosi ei ole vain kaikkein köyhimpien väestönosien ongelma. Äm, ehm, me kuvittelimme aina menneisyydessä, että tuberkuloosia on vain vankiloissa, mutta ei näin ole. Kuka tahansa voi saada sen. Se on äh, bakteeri. Ja te tiedätte, että äh, tämä mm, mikrobakteeri koskettaa kolmasosa väestöstä ja ellei ravinto ole tarpeeksi hyvää, ähm, altistus voi muuttua aktiiviksi tuberkuloosiksi. Mutta me tarvitsemme kyllä tiedostamista sen suhteen, että tuberkuloosi on sosiaalinen sairaus. Meillä on työtä tämän parissa käynnissä. Me tarvitsemme myöskin uuden rokotteen. Rokote ei ole nykyään tarpeeksi tehokas ja se vaikuttaa vain tuberkuloosin vakaviin muotoihin lasten parissa eräitä tutkimuksia ja kliinisiä kokeita on toteutettu, joita Euroopan unionin suurelta osalta on rahoittanut. Emme toivomme, että tulevaisuudessa saamme uuden tuberkuloosirokotteen, mutta tämä ei tule tapahtumaan kahden kolmen vuoden sisällä, sillä niiden näiden rokotteiden vaikutuksia tulee arvioida. Meillä on myöskin uusia lääkkeitä, mutta jälleen kerran, ellei terveydenhuoltojärjestelmä pysty äm, käsittelemään niitä ongelmia, jotka johtavat lääkeresistenssin syntymiseen. Äh, näiden uusien lääkkeiden tarjoama hyöty myöskin menetetään, joten meidän täytyy varmistaa, että näin ei tapahdu. Me tarvitsemme enemmän tutkimusta ja kehitystä luonnollisesti, ja Euroopan unionilla on rooli, ja Euroopan unionin jäsenmailla äh, rooli siinä, että ne voivat äh, näissä tieteellisissä asioissa olla mukana tukemassa. Kiitoksia. Yes, thank you. Um, I want to, um... Kiitoksia. Haluaisin puhua tästä rahoituspuolesta, miten voimme rahoittaa tuberkuloosin vastaista toimintaa EU-ssa ja sen hallintaa. Tämä on ehkä paras paikka olla maailmassa, koska niin monia rahoituslähteitä on, mutta EU-ssa päävastuu on hallituksilla ja sen valtioissa – ja tässä tarvitaan pitkän aika, aikavälin strategiaa ja kestäviä rahoitussuunnitelmia tueksi ja poliittista tahtoa sitoa tarvittavat resurssit prioriteetti sairauksille ja estää ja hoitaa tilannetta maissa, joissa tätä esiintyy. On monia rahoitusmahdollisuuksia EU-sta, jota voitaisiin käyttää hyväksi ja näin tukea tämän tyyppistä rahoitustarvetta. Täällä mainittiin rakenne- ja aluerahasto, tämä on ehkä paras keino, koska siellä on valtavasti rahaa käytössä, on analysoitu. <coughs> viisi miljardia on kokonaistarina on laskettu, mutta vain osa tulee rakennerahastoista. Sitten on kolme aluetta, joita voidaan identifioida. Terveyssektorin tuoret investoinnit, epäsuorat investoinnit terveyssektorille – aloilla, joilla on myös myönteistä vaikutusta terveyteen, kuten työmarkkinapolitiikka ja sitten lisäarvoa muilta aloilta, jotka vaikuttavat taloudellisten keinojen kautta. On siis keinoja käyttää näitä rakennerahastoja, mutta täytyy ensin tehdä pyyntö maasta, joka varoja sitten saa. Sitten on muita mahdollisuuksia, jotka mainitsin, kans, kansanterveysohjelma. Tämä on aivan erityinen tällainen lähde, jota voidaan hyväksi käyttää, mutta rahoitus on 50 miljoonaa vain, joten ei voi olettaa, että resursseja tulee enemmän tästä ohjelmasta maakohtaisesti, mutta tietysti tekninen yhteistyö, muilta oppiminen, käytäntöjen vaihto, tekninen avustaminen, mukaan lukien rahoituksellinen apu, ECDCstä, kansanterveysohjelmat, sitten myös asiantunt- terveysalan asiantuntijoiden työryhmä, jossa kansalliset asiantuntijat tekevät yhdessä työtä tukeakseen tätä toimintaa. Sitten puiteohjelma, FP7, huomattava osa menee tutkimuksiin, erityisesti tuberkuloosin tutkimukseen ja muihin sairauksiin, ja suurin osa varoista menee tutkimusorganisaatioille, jotka toimivat EU-sekä kysymyksiä mutta rahoitukset täytyy saadaan tarjouskilpailun kautta, eduskilpailun kautta. Sitten tuli kysymyksiä globaalirahastosta. Aikoko komissio tehostaa apuaan globaalirahastolle tällä hetkellä 100, 330 miljoonaa kaudelle 2011-2013 olemme täysin sitoutuneita maksamaan myös nämä varat mutta sitten seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, joka alkaa 2014 silloin, rahoitus riippuu kokonaissummasta MFFssä ja kuinka paljon rahaa annetaan tällaisen. Kuitenkin varat, jotka menevät globaalirahastolle, ne on ne ovat peräisin kehitysyhteistyön välineestä EU-ssa. Ne on korvamerkitty merkitty virallisena kehitysapuna ja näin tämä apu voi mennä vain niihin maihin, jotka on määritelty virallisiksi kehitysyhteistyömaiksi. Mm, on vaikea siis perustella Euroopan parlamentille, että käytettäisiin virallista kehitysyhteistyöapua rahastoa varten, joka investoi EU-ssa eikä kehitysmaissa. <coughs> Mm, kehitysyhteispolitiikassa me keskitymme kaikkein köyhimpiin maihin maailmassa. Globaali rahasto tukee meitä ja on hyväksynyt uuden rahoitusmallin, joka tarjoaa enemmän ennakoitavuutta ja avustaa maita strategioissa ja investoi selvästi kaikkein köyhimpiin maihin, priorisoi näitä maita, joissa on eriten sairauksia ja maihin, jotka ovat köyhimpiä. Tämä tarkoittaa, että globaali rahaston rahoitus vähenee korkeamman tulotason maissa, jossa on myös vähemmän saira- sairauden esiintyvyyttä kuin näissä kaikkein heikoimmissa maissa. Tämä tarkoittaa vähemmän suhteellista rahoitusta, joka menee Latinalaisen Amerikkaan ja itäiseen Eurooppaan. Meidän pitää myötän tämä seikka, mutta silti tarvetta on edelleen investoida Tubin vastaiseen toimintaan ja AIDSiin. Tämä ei ole kyse tässä ei ole kyse pelkästään solidaarisuudesta, vaan oma etumme on myös pelissä, koska tuberkuloosi, AIDS, EUhan tuottaa tavallaan niitä sairauksia omalta alueelta. Meidän pitää todellakin pistää resursseja näiden sairauksien rajaamiseen ja patoamiseen. Globaalin rahaston tarkoituksena on keskittyä niihin maihin, joilla ei ole varaa tarjota näitä palveluita itse. Ja niitä siis rahoitetaan edelleenkin, mutta vähemmän. Tai siis niitä maita, jotka ovat vähän paremmassa tilanteessa siltikin. Meillä on tilaisuus pyrkiä vakuuttaa hallitukset pitämään tätä asiaa omana prioriteettinaan ja toimimaan tätä kautta sairauksia vastaan, ja ne voivat antaa sekä teknistä että rahoitusapua, tai me voimme myös toimia näin. Sitten meillä on sopivat välineet käytössä EU-ssa sekä ulkoisesti ja sisäisesti, ja voimme rahoittaa näitä välineitä, mutta niitä pitää sitten käyttää myös paremmin, kun olemme yhteistyössä omiin, vuorovaikutuksessa omiin jäsenvaltioihimme, että muihin maihin. Kiitoksia. Kiitos. Kysymyskierros päättyi. Myöskin vastauskierros päättyi. Kiitoksia herra Daranille. Myöskin tästä inputista, mitä saimme. No, tässä lopussa mainitsitte myös sen, että kaikki maksaa rahaa. Ja nyt sitten sen ympärillä kaikki pyörii, että saadaan järkevä rahoitus poliitikoillemme. että vakavia terveysuhkia voidaan torjua. Se on kova kamppailu, mutta siinä tarvitsette varmaan kaiken tuen. Kiitos kovasti teille ja kollegoille keskustelusta. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar Durchführungs Rechtsakte über Futter und Lebensmittel aus Japan. Sitten täytäntöönpanosäädös rehu- ja elintarvikkeiden tuonnista Japanista Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Meillä on kaikki tulkit paikalla, Kroatia, taiset myös. Tätä aikaa pitäisi käyttää hyväkseen, sitä on nyt paljon jäljellä. Oliko nyt niin, että kollega Rivasia edustatte? Te voitte aloittaa. Merci, monsieur le président, et euh, je suis désolée pour les... Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen nyt kroatitulkeille. Puhun tänään ranskaa. Pyrkisin pitäytymään olennaisessa. Vihreän ryhmän puolesta haluaisin nyt muotoilla vastalauseen liittyen rehun ja elintarvikkeiden tuontia Japanista Fukushima onnettomuuden jälkeen koskevaa täytäntöönpanosäädöstä. Me vastustamme kahta asiaa, sisältöä ja muotoa. Ensinnäkin liittyen tähän sisältöön emme hyväksy sitä, että rajoitetaan elintarvikkeiden näytteiden analysointia vain muutamaan tuotteeseen – 11 prefektuurista tai provinssista, jotka on liitteessä neljä tässä säädöksessä lueteltu. Asiantuntijat ovat hyvin varmoja siitä, että epävarmuutta esiintyy liittyen Fukushiman reaktorin vaikutuksiin, emmekä me voi ajatella, että tällä hetkellä tilanne on vakaa ja täysin ähm, hallinnassa. Äh, radioaktiivinen radioaktiivisuusympäristössä ympäristössä ei ole jotakin, mitä oltaisiin voitu sulkea pois, ja siksi on liian aikaista tehdä näyttöiden analyysiä liittyen niihin elintarvikkeisiin, joita viedään ihmisten tai eläinten ravinnoksi Japanista, ja on aivan liian aikaista liittyen kokeisiin, joita tehdään kaikkiin mahdollisiin, mahdollisesti radioaktiivisesti saastuneisiin tuotteisiin jotka ovat saattaneet saastua. Jos tarkastelemme Fukushiman reaktoreiden vaikutusta, me emme voi hyväksyä sitä, että vientikontrollia on vähennetty, eikä sitä, että tästä raportoidaan harvemmin komissiolle. Komissio perustaa vuoden 2002 ja 28. tammikuuta 2012 artik- päätösten artikla 5. Tämä artiklan mukaan komission tulisi ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta se voisi vähentää riskejä, joita koituu ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle. Meidän mielestämme komission kanta vähentää ihmisten terveyden suojelun tasoa eikä vastaa vaatimuksia. Komissio on mennyt toimeenpanovaltuuksiaan pidemmälle muotoon liittyen tämä on toinen vasta lause, joka meillä on Euroopan ekologistien, ekologisen ryhmän puolesta liittyen tähän asiaan. Täytäntöönpano säännös perustuu vuoden 2011 artiklaan 182, 5, ja sen mukaan parlamentti voi koska tahansa antaa komissiolle lausunnon, joka mukaan komission toimeenpano, ähm, komissio on mennyt toimeenpanosäädöstä pidemmälle ja äh, siksi sen tulee ottaa huomioon parlamentin kanta ja ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle, jos se haluaa muuttaa, vetää pois tai päättää täytäntöönpano säädöksen. Tällä hetkellä tässä tilanteessa parlamentti ei ole voinut reagoida eikä antaa lausuntoa liittyen tähän täytäntöönpanosäädökseen. Artiklan 11 mukaisesta parlamentilla ei ollut aikaa reagoida tähän ensimmäiseen ehdotukseen. Se on tehty 12. lokakuuta ja Koreper on hyväksynyt sen 19. lokakuuta ja 26. lokakuuta komissio sen hyväksyy minustani niin on valitettavaa tai täysin mahdoton hyväksyä, että menettelytapoja on näin rikottu. Tämän seurauksena voisitteko te olla niin hyvä ja kertoa meille, kuinka te tulette vastaamaan näihin vastalauseisiin, joita me olemme tässä esittäneet, ja ähm, tuletteko te ryhtymään joihinkin toimiin? Kiitoksia. Vielen Dank. Äh, Cabrelier. Kiitoksia. Alussa oli kovalla äänellä ja sitten se äh, volyymi siinä siis äh, aleni nyt sitten komissiolta toivottavasti ihan normaaliin äänivoimakkuuteen tukeutuva esitys. Si, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt ei myöskään käytä kroatian tulkkeja. Mm. Oli, oli sellainen juridinen tilanne, että aikaisempi asetus vuodelta 2012 raukesi ensimmäinen marraskuuta tänä vuonna. Siis jos mitään ei oltaisi tehty, jos komissio ei olisi aloitteeseen ryhtynyt ennen ensimmäinen marraskuuta 2012, entiset toimenpiteet äh, raukesivat eikä ollut mitään valvontakeinoa lähtömaassa tai täällä japanisten tuotteiden kohdalla ja niitä voitaisiin siis tuoda tänne ihan mm, ilman valvontaa. Me halusimme, emme halunneet tämän tyyppisen tilanteen syntyvän, jossa valvontaa ei enää olisi. Ja me tiet, sittenkin keskustelimme japanilaisten viranomaisten kanssa, jotka tietystenkin halusivat, että lieventäisimme kontrolleja, mutta me odotimme myös nähdäksemme viimeisimmät tulokset viimeistä satokaudelta, erityisesti mitä tulee riisiin, kasviksiin ja hedelmiin. Ja tämän takia esitimme tämän päätös ehdotuksen parlamentissa lähetettiin 10. lokakuuta. Siitä äänestin pysyvässä komiteassa ja se hyväksyttiin kielellisessä menettelyssä 26 lokakuuta ennen siis sitä kuuluisaa ensimmäinen marraskuuta päivämäärä, mutta tässä entisen vanhan sääntelyn uudistuksen yhteydessä me halusimme hyväksyä varovaisen toimintatavan suhteellisen sellaisen Säilyttää erittäin korkean suojan tason kuitenkin, mitä tulee eurooppalaisiin kuluttajiin näiden työpanosten tuote, tavaro, tuotteiden kohdalla. No, minähän tätä, ei tämä minun tehtävänä olisi sanoa, mutta äh, Fukushiman reaktorin tilannetta voidaan, voidaan nähdä, että se on hallinnassa tai ei. Kukaan ei voi sanoa, paheneeko tilanne tulevaisuudessa vai paraneeko se. Me emme nyt pysty tätä mitenkään ennakoimaan. Viranomaiset Japanista sanovat, että tilanne on valvonnassa, hallinnassa. Ja he ovat osoittaneet meille erilaisin testein, että ottavat tämän tilanteen vakavissaan sen jälkeen, kun tämä viime vuonna tämä onnettomuus tapahtui maaliskuussa. Yli 300 000 testiä on suoritettu Japanissa eri elintarvikkeiden kohdalla, joita on tuotettu eri alueilla, eri prefektuureissa Japanissa ja erityisesti Fukushiman alueella. Vu- 167 tutkimusta tämän vuoden aikana. Tämä tarkoittaa nyt kuitenkin sitä, että he harjoittavat suurta valvontaa elintarvikkeiden kohdalla erityisesti, mitä tulee kotimaiseen kulutukseen. Sehän on ihan selvä asia, mutta myös viennin kohdalla tämä toimii, koska tehän tiedätte, että heidän täytyy harjoittaa val- kontrolleja ennen vientiä, jos tuotteet ovat peräisin näistä kuuluisista 12 provinssista. Sitten jäsenvaltiot ovat myös suorittaneet noin 3000 testiä ja täydentäet näin japanilaisten omia testejä ennen kuin vienti on tapahtunut. Ja vain kuussa 2011, yli vuosi sitten siis, kun Ranska löysi kaksi erää saastunutta teetä. Sitten ei kuitenkaan mitään tällaista ole tapahtunut. Kukaan ei ole osoittanut positiivisia testituloksia elintarviketuot tuonti elintarvikkeiden kohdalla. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että voidaan kohtuudella mm, luottaa takeisiin ja testituloksiin, jota Japanissa on saatu. Tämä tulee tähän uuteen toimenpiteeseen. On totta, että muutoksia on verrattuna aikaisempaan tilanteeseen, erityisesti koskien kahta prefektuurilla olemme vähentäneet näitä kontrolleja, mutta olemme ne säilyttäneet taas yhden kohdalla koskien teetä ja sieniä ja toisen kohdalla pelkästään sienet ovat kyseessä, koska tehän tiedätte, että sienet ovat kasveja, joihin keskittyy aivan erityisesti radioaktiivista säteilyä. Mitä tulee Fukushiman prefektuuriin, me säil, pidimme voimassa toimenpiteet niin kuin ennenkin Pitää siis testata kaikki elintarvikkeet, paitsi alkoholituotteet, mutta kaikki muut kontrolloidaan. Ja mitä tulee yhdeksän toiseen alueeseen, niitähän on siis kaiken, kaikkiaan 12, on on totta, että olemme hyväksyneet, laatineet tällaisen 42 tuotteen listan, verrattuna aikaisemmin paljon kaikki elintarvikkeet kontrolloitiin. Nyt on nämä 40 tuotetta, jotka valvotaan. Tämä edustaa suurta enemmistöä tuotteista, joita Japanista viedään kohti Eurooppaa, eikä niitä pidetä lyhytaikaisena elintarvikkeena, kuten esimerkiksi vihannekset ja salaatit. Niiden, nehän kestävät pari kolme kuukautta ja tiedetään, että niitä on viljelty alueella, jossa saastumista on tapahtunut, joten ei ole mitään syytä sille, että ne olisivat saastuneita, koska mm, mm, ja kulttu, äh, viljelyaika on lyhyt ja siksi me arvioimme, että ei ollut tarpeen ottaa näitä tuotteita tähän listaan mukaan, mutta säilytimme kuitenkin 41 tuotteen listan. 5 prosenttia on tämä tutkimustiheys kaikkien prefektuurien kohdalla riippumasta, riippumatta siitä, mistä prefektuurista on kysymys, koska me pidimme välttämättömänä sitä, että pitää säilyttää lisävalvonta voimassa näiden japanisten testien lisäksi. Mutta siis oli, on, sen jälkeen, kun nämä kaksi teelähetystä todettiin saastuneiksi, niin sen jälkeen mitään tällaista löydöstä ei ole tehty tiivistäen. Voidaan sanoa, että me olemme valinneet varsin suhteellisen menettelytavan, joka sopii hyvin tilanteeseen ja paran, liittyy parantuneeseen tilanteeseen Japanissa. Me emme ole mu- muuttaneet standardeja me japanilaiset normithan tai säännöt ovat varsin tiukemmat kuin eurooppalaiset. Ja me otimme nämä samat japanilaiset standardit. Japanilaiset Tsernobylin onnettomuudenkin jälkeen toimivat varsin tiukalla tavalla ja me muutama kuukausi sitten täälläkin otimme lainsäädäntöömme Eurooppa, anteeksi, japanilaisia maailman tiukempia äh, rajoituksia. Ja uskon, että emme ole ylittäneet omia toimivaltuuksiamme. 53 artiklan mukaisesti olemme säilyttäneet voimassa kaikkein tärkeimmät toimenpiteet. Olemme sopeuttaneet niitä hiukan tilanteeseen verrattuna tähän onnettomuustilanteeseen yli vuosi sitten, mutta jos reaktori alkoi vuotaa tai saastuttaa ympäristöä, niin pystymme välittömästi ryhtyä asianmukaisiin toimiin. <laughs> Tämä tarkoittaa siis sitä, että emme elä varmuudessa. Elämme tässä hetkessä ja pystymme reagoimaan lähes vuorokaudessa muuttaaksemme lainsäädäntöä ja sopeutuaksemme uuteen tilanteeseen, jos tulee tietoja reaktori, reaktoriongelmista ja mahdollisista radioaktiivisista vuodoista. Me olemme siis sitä mieltä, että me olemme sopeutuneet tähän tilanteeseen. Muut ja mielestämme emme ole ylittäneet toimivaltuuksiamme, vaan olemme käyttäneet mandaattiamme ja tätä kautta sopeuttaneet määräyksiä tilanteeseen. Tässä kaikki tässä vaiheessa puheenjohtaja. Vielen Dank, Herr Damit sind wir... Kiitos näin muodoin. Olemme esityslistan lopussa. kollegoille Hyvää iltaa ja seuraava istunto on 17. ja 18. joulukuuta. Siis naiskollegat haluaisin kutsua, mutta mieskollegatkin voivat tulla. 17. joulukuuta kello 20 pienelle vastaanotolle. Pienet joulujuhlat, niin kuin viime vuonnakin oli. Essen und zu trinken, so dass wir das Jahr dann gemeinsam ausklingen. Vähän syömistä ja voimme yhdessä kilistelläkin. Olisi kiva, jos mahdollisimman monia kollegoita pääsisi mukaan maanantaina silloin kello 20. Näin kokous päättyy. Kaikille hyvää kotimatkaa tai ohjelman mukaan, mitä siellä on, niin myöskin hauskaa vapaa mahdollisesti.